Okay, if uh, people could settle down, um, I have to... Jos voisitte hieman rauhoittua, niin käyn nämä muodollisuudet läpi alkuun. Ensin hyväksytään esityslista. Kiitos. Näin se on hyväksytty ja sen jälkeen hyväksytään sitten 28. tammikuuta, 30. tammikuuta, 3. helmikuuta, 12. ja 13. helmikuuta, 13. helmikuuta ja 17. helmikuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Tältä vuodelta siis. Hyväksytäänkö nämä pöytäkirjat? Kiitos. Ja näin päästään sitten puheenjohtajan ilmoituksiin. Ensinnäkin päivitystä käynnissä olevista trilogeista. Viimeisin trilogi pidettiin 25.3 kriisiratkaisuvälineestä. Ja näin huomioimme sen, että neuvotteluprosessi on hidastunut. Tämä oli kyllä meille jonkun verran pettymys. Olimme ajatelleet, että meillä oli joustava mandaatti, mutta näytti siltä, että viikonlopun aikana tuo joustavuus oli kadonnut. Seuraavista asioista keskusteltiin yleinen lähestymistapa päätöksentekomenettelyyn, ja yhteinen kriisinratkaisurahasto mahdollisesti myös hallitusten välisen sopimuksen osioiden siirtäminen kriisinratkaisumekanismiin. Ja tuon välineen soveltamisala, kuten myöskin valtion tukikysymyksestä keskusteltiin seuraava kolmikantaneuvottelu järjestetään 4.3. Maksutakekysymyksestä keskustelimme kuudes, ja seuraava kokous pidetään 6.3. Puhuttiin toimivaltaista viranomaisesta ja mahdollisista muista uus, uusista asioista, jotka ovat edelleen auki. Soveltamisala, avoimuus ja rajoja ylittävä tilanne ja vaihdot. 13. ja 20. päivä on tarkoitus pitää seuraavat kokoukset. Neuvottelut jatkuvat ja niiden tavoitteena on päästä kompromissisopimukseen tämän toimikauden aikana. No sitten korvauskysymykset. Trilogi järjestettiin viime torstaina Strasbourgissa. Edettiin useissa kohdin, varsinkin siinä, että ylivelotukset, niiden siirtäminen hyväksyttiin. Lisäksi korvaukset tulivat uutena kohtana mukaan parlamentin toimesta ja lisäksi oli laaja jäsentely siitä, millä tavalla artikla 11 tulisi soveltaa. Tavoitteena oli myös päästä artiklasta 6 sopimukseen, mutta sitä ei tehty, eikä kansallista päätöksistä artiklasta 9 tällä hetkellä. Pyrimme löytämään uuden trilogin mahdollisuuden joskus tuossa maaliskuun puolivälissä, jotta voitaisiin päästä sopimukseen myös tämän toimikauden aikana. Jussits 5, Gigoldin mietintö. Ja sitten kolmen toimielimen väliset puheenvuorot. Näissä päästiin kirjallisessa menettelyssä sopimukselta 26. helmikuuta. Ei tarvinnut käydä trilogineuvotteluja. Sopimuksessa on osa markkinoiden väärinkäyttökysymyksiä, MIFI-tekstiä korvauksista ja näistä päästiin sopimukseen, kuten myöskin tehokkaista ohjenuorista, jota uusi politiikka kattaa silloin kun uusit hallinnoijat delegoivat tiettyjä tehtäviä kolmansille osapuolille. Lisäksi katsottiin sääntöä 70 tekstissä. Ja tarkoitus on käsitellä sitä ihan normaalimenettelyssä heti, kunhan koreperiltä tulee vahvistus, että sille hyväksy teksti. Tuo asia on tää, tarkoitus viedä huhtikuun täysistuntoon ja joitakin asioita on vielä avoinna, mutta toivottavasti ne kyetään ratkaisemaan siihen mennessä. Okei, okay, oliko sinulla ongelma? Ai sinä et olekaan täällä. Ai olet. No niin. Ensinnäkin tämä uudelleen kuuleminen Mifitistä. Nyt haluaisin uudelleen säännön 70 nojalla kuulla teitä uudelleen trilogikysymyksestä, josta puhuttiin edellisen kerran 14. ensimmäistä Ferberin kanssa. Valiokunnalle tiedotettiin tuosta sopimuksesta 16. ensimmäistä. Neuvosto on nyt vahvistanut 19. helmikuuta tulella kirjellään, että se hyväksyy parlamentin kannan, jos parlamentti hyväksyy esitetyn tekstin. Jos esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron, minä annan hänelle siihen lyhyen mahdollisuuden. Markus. Kiitokset rouva puheenjohtaja. Tosiaan ihan lyhyesti, vaikka äh, MIFID nyt onkin yksi rahoitusmarkkinasääntelyn avoin kysymyksistä tällä lainsäädäntökaudella. Työtähän on tehty jo kahden vuoden ajan ja parlamentti olisi voinut kyllä tehdä neuvoston kanssa sopimuksen jo aiemminkin. Neuvosto tarvitsi hiukan enemmän aikaa ja yli puolen vuoden ajan käytiin kolmikantaneuvotteluja ja olihan se aikamoinen haaste. Kiitänkin sydämellisesti koko neuvottelutiimiä ja myös kaikkia virkamiehiä niin valiokunnan kuin poliittisen ryhmänikin sihteeristöstä. Oli todella hienoa, että meillä oli tällainen hyvin toimiva neuvottelu tiimi, joka puhasi yhteen hiiliin, hiileen. Voimme olla hyvin ylpeitä. Yli 90 prosenttisesti tämä sopimusneuvoston kanssa vastaa nyt Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa. Eli hienoa. Voin todella suositella teille kaikille, että tuette tätä ehdotusta. Mennään sillä nyt sitten täysistuntoäänestykseen. Kiitos. Thank you very much. So in accordance with... Kiitoksia. 70 nojalla haluaisin laittaa MIFID ja mifi tekstit äänestettäväksi ihan vain nostamalla käsiä, jotta osoittaa, että hyväksymme nämä tekstit täysistuntoa varten. Vastustaako kukaan? Onko tyhjää? Niin hyvä. Näin. Nämä tekstit esitetään täysistunnolla ja äänestys käydään huhtikuun toisessa täysistunnossa, kunhan ensin juristlingvistit ovat tekstiä katsoneet. Se saattaa tietysti avata kaiken. No en minä sitä sano. Toivottavasti muutokset ovat aivan vähäpätöisiä. Ja nyt sitten samankaltainen menettely. CSTRstä trilogin neuvottelu käytiin siitä 18. joulukuuta, 9.1. kerrottiin lopputuloksista ja 29. helmikuuta mennessä Korreperre on lähettänyt kirjeensä Joten Kei, voit näin käyttää puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti. Tämä hyvin tekninen äh, trilogia. Kiittäisin äh, varjoesittelijöitä, kaikkia avustajia, kaikki, jotka olivat mukana. Kiitos, että käytit aikana tähän ja että saatiin joka pilkun päälle i ja jotta me ymmärsimme, mitä poliittisessa keskustelussa sovittiin syyskuussa. Tämä ei ollut helppoa, asiakirja siis oli hyvin tekninen, mutta meillä on erittäin vankka pohja yhteismarkkinalainsäädäntöä. Me estimme 15 estettä, jotka pitää poistaa ja CDR täytäntöönpanon seurauksena pari kolme niistä poistuisi. Mukava, että ajatus on sellainen, että voimme käsitellä nyt arvopaperimarkkinoita, joita Euroopan keskuspankki voi esteettää edetä niiden alueiden niillä alueilla, jos lainsäädäntöä tarvitaan. Kiitos. Ja näin jälleen säännön 70 nojalla voitteko näyttää käsinä ne, jotka puoltavat sitä, että teksti viedään täysistuntoon. Vastustako kukaan? Tyhjän ja, ja näin tehdään siis huhtikuun toisessa täysistunnossa. Mario, kiitos, että odotit niin kauan kun hoidimme tätä asiaa. Tämä on viimeinen raportin dialogi, joka käydään tällä toimikaudella, joten tänään on sinun viimeinen kertasi esiintyä tämän valiokunnan edessä ennen tämän mandaatin loppua. Ja tietysti myös viimeinen, jonka puheenjohtajana minä olen. Hyviä aikoja on vietetty yhdessä. Koska ekovaliokunta antoi sellainen myönteisen lausunnon nimitykseksesi, olemme myös mielestämme vastuussa EKPn politiikasta puheenjohtajakautesi aikana. Nyt pääjohtajakautesi aikana, anteeksi. Tämä mandaatti on ollut vaikea ja haastava talousrahakysymyksissä, sillä ei ole aikaakaan siitä, kun monet epäröivät sitä, että voiko emu ylipäätään jatkaa olemassaolaan sellaisena kuin se tänä päivänä tunnetaan onneksi EKPn toimien myötä olemme nyt paremmassa tilanteessa, mutta paljon työtä on edelleen tehtävänä. Ja tuntuu siltä, että teidän toimijanne, tar- toimijanne tarkkaillaan erittäin läheltä. Olemme työskentelleet yhdessä keskuspankin kanssa, Euroopan keskuspankin kanssa olemme liittolaisia Sixpackissa ja nyt olemme myös liittolaisia pankkiunionin kysymyksessä, jotta saisimme tyydyttävän ja toimivan ratkaisun tulevaisuutta silmällä pitäen. Olen kuullut joltakin kommentteja siitä, että olemme viettäneet paljon aikaa pohtia muita asioita kuin rahapolitiikkaa näiden kokouksien aikana. Mutta kun katsotaan, miten paljon lainsäädäntöä meillä on ollut ja miten merkittävä vaikutus sillä on ollut rahaunionin niin olemme varmaankin kaikki olleet sitä mieltä, että on ollut oikein käydä näkemysten vaihtoa tästä uraurtavasta lainsäädännöstä, eikä pelkästään esitetty kysymyksiä korkotasosta. Samalla olette olleet mukana muiden keskuspankkien kanssa ohjauspolitiikan luotsaamisessa, mikä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa varmasti pyydämme tällaista etukäteisohjausta tätäkin valiokuntaa silmällä pitäen. Olemme nauttineet teidän esiintymisistänne täällä ja kiitämme teitä siitä, että olette niin usein antaneet niin paljon vastauksia kysymyksiimme ja olemme arvostaneet teidän panostanne lainsäädäntötyöhön, kuten myöskin mukana mukanaoloanne äh, rahapoliittisessa vuoropuhelussa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kunnianarvoisat jäsenet. Kuten sanoin, tämä on viimeinen kuulemiseni Ekonissa ennen lainsäädäntökauden loppumista. Ja ensiksi kiittäisin sinua Sharon siitä, miten olet ohjannut tätä valiokuntaa haastavan ajan läpi. Kuten sanoit, olemme työskennelleet erittäin hyvin yhdessä. Kiittäisin myös kaikkia teitä suorapuheisesta hedelmällisistä vuoropuhelusta viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Tämä on ollut äärettömän arvokas kokemus minulle vaikeana kriisin aikoina vastuuvelvollisuuden toteuttaminen aidosti eurooppalaisen salin edessä on auttanut ajatellen toimiemme julkista hyväksyttävyyttä. Sen lisäksi kuulemiset ovat aina tarjonneet tervetulleen mahdollisuuden keskustella talous- ja rahaliiton tilasta kahden aidosti eurooppalaisen toimielimen kesken ja keskustella siitä, mikä on oikea tie eteenpäin. Kavasti odotan, että voin jatkaa samaa lähestymistapaa uuden talousvaliokunnan kanssa heinäkuusta lähtien ja siitä eteenpäin. Haluaisin käyttää tätä viimeistä kuulemista mahdollisuutena tehdä tilannekatsaus rahapolitiikan toteuttamisesta niin kuin EKP sitä on tehnyt viimeisen viiden vuoden ajan ja arvioida, mitä ollaan saavutettuna. Sitten se myös arvioni tulevaisuuden haasteista, haasteiden, jotka odottavat uutta parlamenttia ja komissiota. Ennen kuin käyn yksityiskohtiin, muistuttaisin kuitenkin, että EKPn neuvoston seuraava kokous on ensi torstaina. Ajatellaan tätä Purdakautta, vaalia edeltävää puhtauden jaksoa. Ymmärretään, että voi antaa mitä yksityiskohtaisia vastauksia rahapolitiikan suunnasta tänään. Viimeisen viiden vuoden aikana EKP on jatkuvasti ryhtynyt välttämättömiin toimiin hintavakauden säilyttämiseksi euroalueella. Ja palaisin nyt tähän ensimmäiseen kuulemiseen tämän parlamentin aikana, joka oli edeltäjäni aikana syyskuussa 2009. Tuolloin talous oli juuri saavuttamassa pohjakosketusta suuren taloudellisen toiminnan hiipumisen jälkeen, joka seurasi Lehman Pankin konkurssia. Inflaatioaste oli negatiivinen ja siinä ympäristössä Äh, tulevat näkymät vastasivat hintavakauden vaatimuksia. Inflaatio oli lähestymässä kahta prosenttia nousemassa siihen ja EKPn avain korkoasteet pidettiin vakaina erittäin alhaisella tasolla, jonne ne oli ajettu useammassa askeleessa edellisenä syksynä ja jotakin epätavallisten raportisten toimien alasajamiseen ilmoitettiin, mutta toukokuussa 2010 valtion joukkolainojen markkinat hyytyivät eri euroalueilla, eri jäsenvaltioissa ja rahoitusmarkkinat murtuivat uudella epätavallisella keinolla ja rahapolitiikan ympäristö ja rahapolitiikan välitysmekanismit murtuivat vaihtelevilla tavoin – kautta jäsenvaltioon, niin me reagoimme arvopaperimarkkinoille ja keskityimme äh, valtiovelan ostoon. Ja aluksi, kun julkisen sektorin velkakriisi, vaikutuk- taloudelliset vaikutukset olivat rajoitettuja ja keskityivät äh, alttiisiin talouksiin ja nopea globaali elpyminen vaikutti energiahintoihin ja pääsimme nostaa korkotasoa 2011 alkuvaiheessa otan huomioon, että keskipitkän aikavälin inflaatioennusteet olivat ylöspäin kiipeämässä ja tämä johtui energian hinnasta ja runsaasta talouspolitiikasta. Mutta kuitenkin julkisen talouden velkakriisi syveni ja kriisi syveni ja euroalue joutui toiseen lamaan ja inflaatiopaineet, jotka olivat nousseet, vetäytyvät takaisin ja äh, aloitimme korkotason laskemisen useammassa haasteessa ja ehkäistäksemme luottokriisiä me ryhdymme toimiin kahden kolmen vuoden maturiteetin velkamarkkinoilla, jotta saisimme täysin kiiteillä korkotasolla, kun pankit ja valtiot ja joukkolainat johtavat ää, äh, kielteiseen itseään vahvistamaan luottamuskriisiin, niin investoijat alkavat pelätä, että yksityisen ja julkisen sektorin vastuita ei voitaisi tietyissä jäsenvaltioissa lunastaa yhteisessä valuutassa. Ja oli merkittävä riski, että siirryttäisiin toiseen valuuttaan. Ja kuten tiedätte, euroalueen koskemattomuus on ehdoton ennakkoehto, jotta voisimme täyttää sen velvoitteen, jonka sopimukset asettavat meille ja erityiseksi varmistaaksemme rahapolitiikan siirtymistä välittymiskeinojen suivan toiminnan ja tämän yhtenäisyyden säilyttämiseksi ilmaisimme olevamme valmiita ryhtymään suuriin rahapoliittisiin ostoihin erityisenä tarkoituksena äh, poistaaksemme tämän riskin arvopapereiden hinnoittelusta. Tämä ilmoitus poisti nämä horjuttavat, poisti nämä horjuttavat pääomavirrat, joita pelot olivat aiheuttaneet 2012 keväällä. Rahoitusmarkkinat olivat olleet useamman kuukauden jo normalisoitumassa, niin 2013 myöhäiskevällä ja kesällä tämän rahamarkkinat vähän niin kuin muuallakin joutuivat shok, ulkoisille shokeille alttiiksi. Me kykenisimme toteamaan, että odotettujen kerkotasoasteiden nousu nousua tapahtui ja sehän oli makrotalouden tilanteeseen nähden epäoikeutettua, eikä se ollut myöskään sen mukaista, mitä neuvoston politiikka-aikomukset olivat. Ja sitten viime heinäkuussa me selkeytymme rahapolitiikan suuntautumista eteenpäin. Me tarjosimme äh, suuntaviivoja tulevalle politiikalle ehdollistaen sen hintavakauteen kaikki toimenpiteet, sekä tavanomaiset että ei-tavanomaiset, pyrkivät palvelemaan perustavoitetta eli hintavakauden säilyttämiseen. Ja ne ovat tuottaneet tulosta. Kesäkuussa 2009 tämän lainsäädäntökauden alusta keskimääräinen inflaatioaste euroalueella on ollut 1,8. Poikkeusoloissa myös toimet olivat poikkeuksellisia. Mutta sitoutumisemme päätavoitteeseen ei ole muuttunut. Ja toimintaamme on ohjannut strategiamme. Meidän uskottava sitoutuminen näihin perustavoitteisiin heijastuu keski- ja pitkä, kes, pitkän aikavälin inflaatio-odotuksissa, jotka ovat tiukasti ankkuroituneet. Ne hallinton Neuvoston tavoitteeseen pitää inflaatioaste alle, mutta lähellä 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Viimeisen viiden vuoden aikana emme ole ainoastaan nähnyt tehokasta rahapolitiikkaa euroalueella. Pitäisi myös muistuttaa itseämme siitä, mitä olemme saavuttaneet talouspolitiikan alueella. neljä vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen jäsenvaltio pyysi rahoitusapua. Voimme turvallisesti sanoa, että olemme välttäneet pahimmat seuraukset. Kaikkien toimijoiden poliittinen tahto on ollut riittävän voimakas puolustamaan euron koskemattomuutta. Monet olivat tätä tahtoa aliarvioineet. Mikä lisäksi päinvastoin kuin mitä jotkut haluavat esittää, eli tällaista maalta pirua seinälle, niin euroalue on taloudellisten perustekijöiden suhteen ja institutionaaliselta rakenteeltaan paremmalla tolalla kuin parlamentin mandaatin alussa. Siirretään selkeästi oikeaan suuntaan. Asia on ainakin puoli täynnä. Tämä suuressa määrin voidaan yhdistää kansallisen tason talouspolitiikan korjauksia. Epätasapainot alkavat kaveta ja luodaan pohjaa parantuneelle kilpailukyvylle ja vahvalle kasvulle. Tämä pätee erityisesti ohjelmamaihin, jotka ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin julkisen sektorin taseen korjaamiseksi, rahoitussektorin korjaamiseksi – ja talouksien rakenteen uudistamiseksi. Kansallisen politiikan lisäksi euroalue kokonaisuudessaan on muuttunut vastustuskykyisemmäksi. Tänä ilmakuoppien vuosina, kun paluu kansallisiin ratkaisuihin vaikutti houkuttelevalta Euroopan parlamentti eurooppalaisena näkemyksineen on ollut ratkaisevassa asemassa aidosti eurooppalaisten ratkaisujen löydössä ja tiedän, että tämä instituution tällainen lähestymistapa, joka jossakin tapauksissa oli välttämätöntä, on aiheuttanut vähän epämukkavuutta talossa, mutta kaiken kaikkiaan täytyy tunnustaa se, mikä on saavutettu ensinnäkin. Sixpack, Tupac ja talousarviota koskeva sopimus ovat auttaneet vastaamaan haasteisiin. Tämä on johtanut terveempään valtion talouteen euroalueella. Ja myöskin parantunut rahoitusalueen säätely, kuten CDR4 osoittaa, ja kompromissi, joka koskee PRRDtä. Ja astettaiset askeleet aitoa pankkiliittoa kohti, jossa on yhtenäinen valvontaviranomainen, yhtenäinen kriisiratkaisumekanismi ja lähennetyt kehykset kansallisille talletustakujärjestelmille merkittävästi vähentävät riskiä, että sen suurinen kriisi, joka on juuri koettu, ilmeisesti uudelleen. Kolmanneksi 2010 lähtien ei ole ollut mitään järjestelyitä Äh, sellaisia tapauksia varten, joissa markkinat, valtiot, jäsenvaltiot eivät olisi päässeet markkinoille. Tämä, niiden puute on merkittävä, luonut merkittävää epävarmuutta markkinoilla tätä eteenpäin. ESM ja Tupac ja tämä hallintarakenne on luotu ja tämä on ollut merkittävä askel eteenpäin. Ja takaa, että tulevaisuudessa euroalue vastaa tällaisiin kriiseihin paremmin. Taaksepäin katsoen viisi vuotta on silmän räpäys. Alle viidessä vuodessa euroalue on ottanut merkittävän loikan eteenpäin, joka on pitänyt meidät yhdessä. Tätä ei tarpeeksi alleviivata lähiviikkoina. En ollenkaan epäile, että kuin lähtien seuraava parlamentti jatkaa samassa tärkeässä roolissa, jossa tämä talo on ollut viime kaudellakin. Tulevat haasteet ovat liian isoja, liian monimutkaisia, jotta olisimme välinpitämättömiä. On liian aikaista sanoa, että tehtävä on suoritettu. Euroalueen ihmiset vielä kärsivät väistämättömästä sopeutumisprosessista, joka seuraa vuosis, vuosien epätasapainosta. Työttömyys on liian korkealla, että sitä voitaisiin hyväksyä, ja Euroop- kansalaiset arvioivat Eurooppaa sen mukaan, miten se kykenee tarjoamaan luomaan työpaikkoja ja kestävää kasvua. Ja lähivuodet luovat täydellisemmän unionin, joka tukee näitä tavoitteita. Erityisesti tämä tarkoittaa, että me toteutamme ne sitoumukset, joita on mennessä tehty. Jäsenvaltioiden täytyy täyttää ne lupaukset, jotka koskevat epätasapainoon korjaamista. Ja täytyy uudistaa talouden rakennetta. Budjettipolitiikan täytyy noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä ja myöskin finanssipoliittista sopimusta. Julkisen sektorin vakauttaminen täytyy suunnitella kasvuystävällisellä tavalla – ja rakenteellisten uudistusten, rakenteelliset uudistukset lisäävät kasvupotentiaalia. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, ei ainoastaan niitä, jotka tässä tässä vaiheessa kuilun pohjalle ja pelkästään merkittävänsä markkinoille pääsyn. Tämä koskee myös EU-instituutioita. Niiden täytyy taata se, että yhteisiä sääntöjä tasavertaisesti toteutetaan ja aikaisempien sitoumusten noudattaminen merkitsee sitä, että, että valtion päämiesten, päämiesten lupaus kesäkuulta 2012 pankkiunionin loppuun saattamiseksi pidetään. Se merkitsee direktiivien nopeata transponointia kansalliseksi lainsäädännöksi ja tiukkaa ää, säätelyjärjestelmän toteuttamista. Se merkitsee myös, että pankkiunionin vahva unioni, tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi. Siitä sovitaan ennen tämän kauden loppua. Tällaisen unionin luominen vaatii myös emun tyhjän aukkojen täyttämistä. Aito kattava talous- ja rahaliitto – joka on tässä neljän puheenjohtajan raportissa hahmoteltuna. Sen pitäisi olla meidän pitkän aikavälin tavoitteemme yhä. Tämä ei tarkoita, että me ajamme integraatiota niin pitkälle kuin pystymme. Se ei ole taloudellisesti välttämätöntä, eikä poliittisesti realistista. Merkitsee talouden hallinnan ja politiikkojen yhdenmukaistamista, milloin tarpeellista, jotta myönteiset ulkoisvaikutukset vahvistavat toisiaan ja kielteiset ulkoisvaikutukset minimoidaan. Suvereneen, suvereenisuuden jakaminen olennaisilla politiikka-alueilla on yksi tapa tavoittaa tämä. Keskuspankin tehtävä ei ole määrätä ratkaisuja. Tämä, se on politiikan valta-aluetta. Toivon keskuspankkirina ja Euroopan kansalaisena, että vastaessa vaalikampanjassa – voidaan omistautua keskustelulle, ja etsitään ratkaisuja Euroopan yhteiselle tielle eteenpäin. Kiitos huomiosta. Ja nyt odotan teidän kysymyksiänne. Thank you. Uh, thank you. Uh, we will go straight to the question. No niin, kiitoksia. Siirrytään suoraan kysymyksiin. Ensin EPPstä Burkhard Baltz. Sydämelliset kiitokset, rouva puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja, kiitos tästä puheenvuorostanne erityisesti. Uh, okay. On the right channels. Katsotaan, että sanan kanavat kohdilleen, niin voitte jatkaa kohta. Herzlichen Dank. No niin, sydämelliset kiitokset arvoisa pääjohtaja puheenvuorostanne erityisesti niistä kehuista, joita osoititte Euroopan parlamentille – tästä meidän tekemästämme työstä, kun äh, äh, tulee Saksasta, niin on kyllä tässä saattanut huomata, että kaikki tahot eivät aina välttämättä parlamentin toimia arvosta. Pari kysymystä. Ensinnäkin äh, valtiojoukkolainojen oma pääomaosuus. Euroopan parlamenttihan on vaatinut riskipainotusta ja neuvotteluissa muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa kuulemme toistuvasti, että valtion velkaan tällaista riskipainotusta ei voi ottaa. No, nyt viimeksi Saksan valtiovarainministeri viittasi tähän ja nyt kysyisin teiltä, mikä on teidän kantanne erityisesti, mitä tulee ihan ensi askeliin, mm, erityisesti kun otetaan huomioon tulevat stressitestit sekä tasetestit ja arviot. Toinen kysymykseni liittyy Troikkaan. EKPhan on osa tätä troikkaa ja ohjelma maissa, jossa troikka on toiminut, on esitetty täytäntöönpanotoimiin liittyvää kritiikkiä, vaikka hallitukset ja usein kansalliset parlamentit ovat toimista olleet toki päättämässä. Eli maissa, jotka ovat ryhtyneet ponnekkaisiin rakennetoimiin, voidaan kuitenkin nähdä, että ne tulevat näistä toimista hyötymään. Mitä mieltä EKP on tästä? Thank you. Kiitos. Tämä teidän ensimmäinen kysymyksenne, joka liittyy valtion velkolainojen riskipainottamiseen, täytyy tehdä ero eri ulottuvuuksien suhteen. Ensinnäkin tällainen laaja riskipainottaminen, joka liittyy laajempaan pankkien sääntelyyn. Tämä on toki kysymys, josta Baselin komitean tulisi keskustella, ja tämän tulisi koskea kaikkia pankkeja koko maailmassa. Kun ajatellaan, että kyseessä olisi tällainen aivan globaali sääntely. Toinen ulottuvuus on sitten se, että jos puhutaan valtion joukko lainoista ja niiden arvioinnista meidän arvioissamme. Tämähän tapahtuu CRD4 ja e, olemassa olevan EU-sääntelyn puitteissa. Ja ylipäätään se, miten näitä valtiojoukkolainoja stressitesteissä käsitellään. Ja vastaus on, että niitä käsitellään niin kuin mitä tahansa muita. Niiden stressitaso tai stressi mahdollisuus arvioidaan ihan samalla tavalla kuin minkään, minkä tahansa muunkin. Me yritämme siis olla nyt mahdollisimman konservatiivisia, varovaisia, kun äh, Euroopan unionilla on äh, asetuksensa, joka asiaa määrittää. Toimimme sen mukaan. Toinen kysymyksenne liittyy Troikkaan. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että ne maat, jotka ovat nähneet Troikan toiminnassa omissa maissaan, niin ovat hyötyneet kyllä Troikan tuesta. Ei tämä helppoa ole ollut, se on ollut hyvinkin vaikeaa ja myös tuskallista useimmissa tapauksissa. Mutta kuitenkin on aivan ilmeistä, että ohjelma maissa – on toteutettu toimia, joita maat todella tarvitsivat ja toteutetaan jatkossakin. Eihän tämä työ suinkaan valmiiksi ole tullut. EKPn rooli Troikan, Troikassa, no avainasia on ehkä se, että EKPn läsnäolo Troikassa liittyy siihen, että parannettaisiin rahapolitiikkamme kanavien yhteistoimintaa. Mutta minä palaan tähän asiaan kohta, tulee varmasti siitä kysymyksiä. Kiitos. The S&D, Elisa Ferreira. Thank you. I'll speak in English to make things... Kiitoksia. Niin, minä puhun englanniksi, jotta asiat olisivat helpompia. Olen kiittänyt teitä kerta toisensa jälkeen, kun olette ollut paikalla silloin, kun teitä on tarvittu kriisin tullessa. Joten en aio nyt enää toistella sitä, mutta haluaisin teiltä kysyä sitä, että ette lopettaisi ajattelua ja ehdotuksia eurovyöhyken arkkitehtuurin puutteista. Näin teidän täytyy tehdä, mutta keskityn kahteen kysy- eri kysymykseen. Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä kriisiratkaisun mekanismista. Kuten tiedätte, tämä parlamentti on ollut kovasti mukana pankkiunionin kysymyksissä ja varsinkin olette ollut mukin, mukana hyvin auttamassa YVM-kohdalla. Ja nyt keskusteluissa esittelijänä ja ja joukkoimme nimissä, jossa ovat mukana siis esittelijät ja varjoesittelijät, haluaisimme pyytää teitä kovaäänisesti ja selkeästi kertomaan EKPn osiosta tässä prosessissa. Teillä on takana legitimiteettiä, koska teidän valvontanne ei ole uskottavaa, jos ette samanaikaisesti myös kehitä samanlaista vakaata puitteistoa pankkien auttamiseksi. Kysymys on myös päätöksentekoprosessista tiettyjen pankkien kohdalla ja rahoituksesta sitten velkakirjan arvojen alaskirjauksen jälkeen. Toinen kysymykseni koskee sitä, että kun tämä ohjelma on otettu käyttöön, niin en aio nyt keskustella näistä teidän myönteistä kommenteista, niin tiedätte, että olemme eri mieltä. Siitä huolimatta julkinen vaikka on kasvussa, jotkut jäsenvaltiot ovat lähdössä ohjelmasta 30-50 prosenttia korkeammalla julkisen velan asteella. Kasvunäkymät eivät tee tästä ylimääräisestä velasta uskottavaa. Ja kysymykseni on, että onko OMT puoli edelleen uskottava ja mitä otatte käyttöön, jos teidän täytyy suojella maita spekulatiivisilta toimilta? Thank you. I, I would agree with you. Uh, the... Kiitoksia. on erittäin tärkeää nyt samalla päästä nopeisiin päätelmiin yhteisen kriisiratkaisumekanismin käyttöönotosta. EKPC olemme jatkuvasti keskustelun alusta lähtien ottaneet esille sen, että yhteisellä kriisiratkaisumekanismilla pitäisi olla hallinto, joka on tehokas, riittävä tekemään päätöksiä tilanteissa, jotka ovat erittäin vaikeita. Ja tämä päätös täytyy tehdä nopeasti. Lisäksi täytyy selkeästi erotella valvojan, eli valvontamekanismin öö, välillä. Yhteinen valvontamekanismi arvioi sen, täytyykö pankki asettaa kriisin ratkaisutilaan tai pikemminkin tai yhteinen kriisiratkaisumekanismi sitten katsoo, minkälainen kriisiratkaisu otetaan käyttöön ja se päättää periaatteessa kaikesta muusta, jota täytyy sitten päättää yhteisen valvontamekanismin jälkeen. Ei ole hyvä sekoittaa näitä kahta ulottuvuutta, eli arviointia ja päätöksentekoa. Se osoittaa, että EKP sanoi, että olisi hyvä, että me olisimme kriisiratkaisumekanismin hallinnossa mukana, mutta vain tarkkailijana. Kolmanneksi tämä ajanjakso 10 vuotta, niin kuin yhteinen varajärjestelmä otetaan käyttöön ja kun yhteisöllistetään osa näistä veloista, mehän olemme puhuneet puolittamisesta tai itse asiassa tämän ajan kaksinkertaistamisesta, jossa tämä tapahtuu, mikä merkitsi sitä, että pankkeja pyytäisiin maksamaan takaisin kaksinkertaisella nopeudella, nopeudella, vaan että ainakin tällainen yhtenjärjestely on käytössä siirtymäkauden jälkeen viiden vuoden jälkeen. Ja tietysti yhteinen varajärjestelmä täytyy olla käytössä. Tämän yhteisen varajärjestelmä, se voisi olla erilainen. Se voisi olla esimerkiksi yhteinen kriisiratkaisumekanismi, joka kykenee julkaisemaan markkinoilla yhteisin takuin, tai sitten se voi olla esimerkiksi aiempi valvontamekanismi. Nämä ovat niitä pääasiallisia asioita. En sanoisi, että yhteinen valvontamekanismi ei ole luotettava, jos ei yhteinen kiinteys siis ratkaisumekanismi ole käytössä silloin, kun valvontamekanismi ryhtyy toimimaan, mutta jos yhteistä kriisiratkaisumekanismia ei ole, niin silloin nuo vastuualueet eivät ole yhdenmukaiset. Meillä olisi yksi keskuselin valvontamekanismi, joka tekee päätöksen, ja sen jälkeen olisi vielä kansallisia viranomaisia, jotka päättäisivät itse kriisiratkaisusta. Eli silloin saattaa olla, että vastuualueet eivät osu yhteen. No toinen kysymyksenne OMTstä, suorista kaupoista. Se on ihan valmiina aktivoitavaksi, sikäli kun sitä tarvitaan, mikä merkitsee sitä, että kun ne ehdot, jotka ovat johtaneet OMTn suunnitteluun, ja kun kaikki ehdot, joista on määritelty se suunnittelussa, eli maalatetulla ohjelma ja tuon ohjelma täytyy olla tietynlainen, ja kaikki erilaiset ehdot, joita sille on asetettu, mutta siinä suhteessa mikään ei ole muuttunut. Kiitos. Like? Aika. Why? I'm asking. No, no, no. We've been the, no, the OMT uh, the OMT is. Ei, ei, ei. Siis OMT on erikseen. Tehän kysyt OMTsta. Se on valmis. Se on ihan valmis aktivoitavaksi. Silloin sen kun sitä on perin suunniteltu. Uh, if you take more than half the time in the quest... No niin, näin voimme jatkaa. Ja Jos käytätte hirveän paljon aikaa, niin on vaikeaa kyllä vastata kaikkiin osiin. Alden nimissä Ulle Schmidt seuraavana. Kiitos arvoisa pääjohtaja, kun tämä nyt on viimeinen kerta, kun minulla on tilaisuus teiltä ylipäätään yhtään mitään kysyä, niin henkilökohtaisesti haluaisin esittää ihailun ja kunnioituksen sanani teille siitä tavasta, jolla EKPtä olette johtanut kriisin aikoina. Varmasti monet kollegat ovat tästä täysin samaa mieltä, mutta kun tämä on viimeinen kerta, kun teidät tapan, niin äh, haluan kyllä nyt teitä tästä asiasta kehua suoraan. Pari asiaa. Ukraina. Tämä on varmasti nyt kaikkien mielessä, kaikkien huulilla tänään. Ja ehkäpä tekin haluaisitte esittää huomioita Ukrainaan liittyen. Se, että miten esimerkiksi äh, kasvunäkymät ylipäätään äh, äh, ovat olemassa ja liittyvät teidän politiikkaanne. No niin, läpinäkyvyys. Nyt tässä ehkäpä tilivelvollisuutta, läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa, niin tuletteko te tekemään jotakin sen suhteen, että tulevina vuot- viitenä vuotena pöytäkirjat julkaistaisiin avoimesti? Ja sitten äh, jakaantunut Eurooppa-kysymys. Niin kuin te tiedätte, minä tulen maasta, joka ei kuulu euroon. Minä olen aina euroa kannattanut ja olisin toivonut, että omalla maallani euro olisi käytössä, mutta te puhuitte täydellisestä unionista. Eikö kuitenkin edessä ole entistä pahemmin jakautunut Eurooppa pankkiunioneineen ja siinä, että keskitytään euroalueen maihin? Minulla on sellainen pelko, että tämä saattaa kyllä johtaa Euroopan entistä pahempaan jakautumiseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Eh, ensin haluan eh, kiittää teitä näistä ystävällisistä sanoistanne. Aika harvassa ovat nykypäivänä, joten kovasti niitä kyllä arvostan. Kiitos. Minä en ymmärtänyt, mitä sanoitte Ukrainasta? Haluatteko siis nyt vain, että esitän jotain huomioita Ukrainaan liittyen? No, se onkin aika monimutkainen juttu, joka vaatii aika monimutkaisia pohdintoja. Ähm Mm, ehkäpä voisi vastata kaksi ulotteisesti. Yhtäältä puhtaasti teknisesti, tämä puhtaasti tekninen ulottuvuus, taloudellinen ulottuvuus, eh, ikään kuin kapeasti eh, katsottuna taloudellinen ulottuvuus. Sen suhteen toteaisin, että jos katsotaan eh, meidän euroalueen ja Ukrainan välisiä taloudellisia suhteita, niin eihän niitä nyt juurikaan ole. Eli kun ajatellaan euroaluevientiä, niin alle yksi prosentti siitä kohdistuu Ukrainaan. Alle yksi prosentti pankkien euroalueen siirroista kohdistuu sellaisille vastapuolille, jotka ovat ukrainalaisia, joten kaiken kaikkiaan taloudellinen vaikutus tällä tavalla kapeasti tarkasteltuna euroalueeseen on varmaankin suhteellisen rajallinen. Mutta ja jälleen ehkäpä voitaisiin ajatella, mitä tapahtui ei niinkään kauan sitten, kun ajatellaan kasvavien markkinoiden ää, tapahtumia liittyen sellaisiin päätöksiin, joita tehtiin muualla, niin vaikutukset euroalueella olivat aika pieniä. Mutta geopoliittinen ulottuvuus onkin sitten jo aivan toisenlainen. kun ajatellaan nyt viimeaikaisia tapahtumia, joita rahapoliittiset päätökset eri maissa ovat aiheuttaneet. Geopoliittiset vaikutukset voisivat olla hyvin, hyvin voimakkaat. Tapahtumat voivat vaikuttaa huomattavastikin kauemmas tai laajemmin kuin nämä tilastolliset linkit ja yhteydet, joihin äsken viittasin, joten kyllä nämä vaikutukset voivat olla huomattavasti vakavammat. Täytyy kyllä seurata tätä tilannetta erittäin huolellisesti, tarkkaavaisesti ja täytyy muistaa, että kyse on muustakin kuin rahapoliittisesta päätöksenteosta. Tässä on pelissä huomattavasti enemmän ja vaikutukset talouteenkin voivat olla merkittäviä. Nämä pöytäkirjat, avoimuus, läpinäkyvyys, Hmm. niin mehän olemme, niin kuin jokin aika sitten ehdotettiin, niin johtokunta on tehnyt tai alkanut käydä keskustelua tästä pöytäkirjakysymyksestä. Ensimmäinen kierros jo käytiinkin ja asiaan tullaan palaamaan vielä useaan otteeseen. Niin kuin olen muissa yhteyksissä todennut, tämä on aika monimutkaista tai monipuolista keskustelua. Siihen liittyy eri ulottuvuuksia. Täytyy olla tiedottava ja läpinäkyvä, mutta samalla on kuitenkin suojeltava Eurooppa. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten riippumattomuutta. Ja ei tässä viittä vuotta varmastikaan mene. Uskon, että ennen kuin viisi vuotta on kulunut, niin kyllä pöytäkirjat julkaistaan. Enköhän minä uskalla tämän verran nyt tässä sitoutua. Ponnekkaasti sitoudun. Sitten asia, johon viittasitte. sitten joka onkin kyllä erittäin ajankohtainen tällä hetkellä. Kaikki aloitteet liittyen pankkiunioniin, johtavatko ne Euroopan unionin jakaantumiseen entistä voimakkaammin? Nehän ovat tavallaan rahaliiton luonnollista kehittymistä, jotta rahaliitto ylipäätään voi selviytyä. Meidän rahaliittommehan oli rohkea harppaus tulevaisuuteen, mutta se on edelleen epätäydellinen ja on koko joukko toimia, joihin on ryhdyttävä ennen kuin voimme katsoa, että rahaliiton arkkitehtuuri on vankka. Ja yksi näistä tarvittavista askelista on tuo pankkiunioni. Hmm. No entäpä sitten tosiaan ne, ketkä eivät euroalueeseen kuulu? pankkiunioni sinänsähän on avoin malliltaan, eli kaikki maat, jotka haluavat osallistua, voivat niin tehdä. Ja me muuten olemme eh, jatkuvassa yhteydessä eh, eri maiden kansallisiin valvontaviranomaisiin, siis niiden maiden, jotka eivät vielä euroalueeseen kuulu. Mutta tässä ei todellakaan ole tarkoitus olla mitenkään eksklusiivinen. Kiitos. try to the of Kiitos. Pyydän teitä rajoittamaan kysymysten määrää tai muuten joudumme ongelman. ECR e ja Dirk Epping. Kiitos puheenjohtaja. Herra Draghi, 2012 sanoitte, että tehdään mitä tarvitaan. Ja yhtäkkiä teistä tuli tavallaan rahapolitiikan James Bond. Loppujen lopuksi teillähän lupa painaa. Joten nämä suor- suorat kaupat jatkuivat. Ja sitten Bundesfassung Geri Saksan perustuslakituomioistuin uskoo, että OMT on laiton eikä se sovi yhteen Saksan lainsäädännön kanssa. Ja kun tuomioistuin voi äh, antaa tuomiota ainoastaan Saksan sijasta lainsäädännöstä, se siirsi juttuun Luxemburgin tuomioistuimeen. Ja valituksen tekijät, jonka johdossa on liittopäivien jäsen herra Gauweiler ja herra Farberin kollega varmasti ryntäävät Karlsruhen liittyen Bundesbankin, Saksan keskuspankin osallistumiseen. Äh, joten kuinka rajoittamaton teidän lupanne panna rahaa on? Eikö perustuslakituomioistuimen päätös kerro, että te olette äh, ulkopuolella niitä rajoja, mitä tämä pitää tehdä, mitä vaaditaan periaate edellyttäisi. Minuutti 20. Meidän mielestä OMT on täsmälleen mandaattimme mukaan Nen ja meidän mukaan sen täysin laillista ja EKP on e- Euroopan tuomioistuimen lainsäädännön alaista. Mitä Bundesbank tekee tai ei tee, kysypä heiltä. Mutta pidäpä mielessä, että riskin jakaminen ja tämä tuli kansallinen kuulemisessa selväksi. Riski jakaminen koski kaikkia. Ottivatpa he osaa siihen tai eivät. Kiitos. I think the answer is it's... Vastaus on, äh, että äh, se pidetään mukana, mutta ei välttämättä ammuta. Ja nyt vihreät Sven Giegold. Well, president... Uh... Puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka koskee niitä inflaatio-odotuksia, joita markkinoilla tällä hetkellä on. Muistan, miten te ja edeltäjänne olivat kovin ylpeitä siitä, että riippumatta ylä- ja alamäistä, niin pitkän aikavälin inflaatio oli kovin ankkuroitu juuri alle kahteen prosenttiin. Nyt markkinat vaihtelevat ja kymmenen vuoden inflaatio kuopit 1,5 ja 1,7 välillä eivät kuitenkaan ole missään lähelläkään 2 prosenttia. Haluaisin tietää, mikä seuraus teidän näkökulmastanne katsoen on tällä EKPn inflaatiotavoitteelle tai rahapolitiikalle. Yksityiskohtaisesti siis, mitä seurauksia näillä asioilla on. Joten ei voida olla niin ylpeitä siitä, että juuri tasan osuttiin näihin omiin tavoitteisiin. Mitä ylpeyteen tulee, niin meidän ei tulisi kyllä koskaan olla ylpeitä yhteisten ponnistusten tuloksista, joilla jo miljoonat ovat ottaneet osaa. Se, mitä voidaan katsoa, ja voidaan katsoa takaisin, niin viimeisen 15 vuoden aikana EKP on kyllä vastannut odotuksiin tässä asiassa ja kun verrataan muihin keskuspankkeihin maailmassa jopa ennen EKPn luomista, niin nähdään, että EKP oikeassa saa ihan tyydyttävän tuloksen. Mutta en nyt kyllä sanoisi, että tämä on ollut mikään tyydyttävä lopputulos. Inflaatio-odotuksista olemme edelleen sitä mieltä, että keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset on ankkuroitu tuonne 2 prosentin tuntumaan. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä. Niin, mutta meillä tällä hetkellä on inflaatiotaso, joka on huomattavasti alle 2 prosentin. Se on erittäin matalalla. Tämä on, tämä on ollut jo pidemmän aikaa näin. Eli ensinnäkin tiedämme, että mitä pidempään viivytään tällä tämänhetkisellä tasolla, sitä korkeampi on vaara siitä, että ei palata kahteen prosenttiin missään kohtuullisessa aikavälissä. Eli sitä pidempi on vaara siitä, että inflaatio-odotukset jopa ikään kuin irrottautuvat tästä odotuksesta. Jos todetaan, että jossain vaiheessa – inflaatiotaso saattaisi nousta tuonne 2 prosentin tuntuman vaikka mm, suhteellisen pitkän ajan kuluessa, niin meidän täytyy kuitenkin sitten kysyä itseltämme sitä, miksi näin, pitä, miksi näin tapahtuisi. Mitkä ovat ne tekijät, jotka veisivät inflaation sinne 2 prosentin tuntuman? Tässä meidän täytyy sitten tarkastella niitä syitä, jotka ovat johtaneet tähän matalaan inflaatiotasoon. Ensinnäkin meillä on suuri globaali matala energiahinta, osio ja elintarvikkeiden matalat hinnat. Jos verrataan meidän inflaatiotasoamme siihen, mitä Yhdysvalloissa on, niin nähdään, että Yhdysvalloissa tilanne ei ole juurikaan, inflaatio ei ole juurikaan korkeampi. Myös kun tarkastellaan sitä, mikä inflaatiotaso oli Aasian kriisin jälkeen 90-luvun lopussa – Lehman kriisin jälkeen 2009, niin nyt nähdään, että tämä tilanne on toisenlainen, mutta meidän täytyy myös tarkastella toista tekijää. Kun energia- ja elintarvikeosio jätetään pois ja katsotaan vain tuota ydininflaatio-osiota, niin silloin nähdään, että suurin alaspäin vievä suunta on seurausta niistä mukautuksista, joita on tehty mitä näissä neljässä ohjelmointimaassa on tehty. Eli näin voidaan tarkastella, mitkä ovat näitä hintamuutoksia. Jos tilanne on tämä, niin silloin nähdään, että kyseessä on yhdenkertainen tekijä. Tällainen suhteellinen hinta mukautus tehdään ja sen jälkeen sitten suuntaus on ylöspäin. Siitä huolimatta meidän täytyy tietysti myös tarkastella tätä koko tilannetta ja tilanteen toista puolelta, joka ei ole pelkästään tarjontapuoli, vaan myös kysyntä. Ja nähdään, että kun työttömyys on niin korkealla tasolla, se pitää kysynnän matalana ainakin nyt jonkun aikaa. Joten tätä tilannetta pitäisi katsoa ja katsoa tätä spreadia, joka meillä on, ja mitä se vaikuttaa eh, kotimaan tilanteeseen. Lisäisin vielä yhden asian suhteessa joihinkin niistä kommenteista, joita tehtiin inflaatiosta. Meillä on... Niin voiko vielä vastata tähän vai pitäisikö tähän nyt lopettaa? Tämä suhteellinen hintamukautus tapahtuu ennen kaikkea niillä toimialoilla, jotka altistuvat kansainväliselle kilpailulle. Se, mitä tapahtuu, on, että muu osa taloutta joutuu myöskin mukautumaan. Muussa tapauksessa on matalampi inflaatiotaso ja korkeammat reaalipalkat toisella toimialalla. Ja mitä kauemmin tällainen tilanne jatkuu, sitä vaikeampaa on koko talouden mukautuminen. Ja siksi me aina vetomme näihin rakennemuutoksiin. Nämä ovat ne toimialat, joissa rakenneuudistukset tehdään. Ne toimialat, joita, jotka ovat suojattuja kilpailulta nimittäin. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, the usual. Paljon kiitoksia. Ja pallotellaan pohjalistaa. Ne tähän tulee. Goen puolesta. Marissa Matais. President, arvoisa eh, Puhemies, Kiitän teitä, herra Draghi, että olette tullut vieraksemme ja nostaisin esiin kysymyksen, jota täällä vielä ei ole mainittu. Kyse on likviditeetin puutteesta. Mehän tiedämme, että tämä on todellinen ongelma, eikä tätä ongelmaa suinkaan korkotasoa laskemalla yksinomaan voida ratkaista. Kun ajatellaan tulevia toimia, mitä EKP on tällä alalla kertonut toteuttavansa, niin se on kertonut, että se asettaa pankeille vaatimuksia uudelleen pääomittamisesta ja myös sitä, että pankkien tulee lainata reaalitaloudelle rahaa. Mutta nyt mietin, että ovatko nämä toimet eh, toteutuneet. Kriisihän käynnistyi jo kuusi vuotta sitten ja minä todella valittelen sitä, että että tämä toimi tulee kuusi vuotta kriisin alkamisen jälkeen. Hyvä tietenkin, jos ylipäätään tulee, jos otetaan käyttöön sellainen ehto, että pankkien on, on lainoitettava reaalitaloutta, niin miten tämä sitten otetaan käyttöön? Toki tämä varmasti reaalitaloutta voisi hyödyttää ja, pyrki, ja tätä kautta voitaisiin parata myös suhdannetta. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Meidän on löydettävä tapa, jolla muutokset rahapolitiikassamme ja korkotasossa siirtyvät reaalitalouteen. Voisin todeta, että olemme havainneet heinäkuun 2012 jälkeen todellista muutosta, kun James Bond sanoi, mitä sanoi. No, kyllä tämä pankkien sirpaloituminen on parantunut. Nythän ollaan pankkien rahoituksen suhteen, mitä tulee talletuspohjan, niin nyt ollaan oikeastaan samalla tila, tilalla tai tasalla kuin oltiin 2007. Sitten kun ajatellaan näitä bondimarkkinoita, tilanne on parempi, mutta lainapuolella kehitys on ollut huomattavasti hitaampaa, vaikka nyt tiettyä edistystä jo näkyykin. Voidaan nähdä, että että luottovirrat ovat käynnissä, eivät ainakaan vähentymään päin. Kyllä pankkilainoituksen suhteen on nyt nähtävissä hiukan valoa, mutta se keskeinen asia tässä nyt onkin seuraava. Jotta luotonantoa saataisiin todella parannettua pankkien riski tunnelman täytyy vähentyä. Eli niissä maissa, joissa tuli pahin lama ja kriisi iski koviten, lainan annosta on tullut huomattavasti riskaabelimpaa kuin mitä se oli tavallisissa oloissa. Ja tietenkin on sitten myös tuo kysyntäpuoli. Tarvitaan PK-yrityksiä, jotka pyytävät luottoa luottoa ja ne pyytävät luottoa, jos niillä on asiakkaita, joille ne voivat myydä. Ja yksi yhdessä PK-yritystutkimuksessa, jonka taisi toteuttaa komissio, tuossa 8-9 kuukautta sitten todettiin, että kun kysyttiin PK-yrityksiltä, Mistä teidän ongelmanne johtuvat, liiketoimintaongelmanne? Niin PK-yritykset sanoivat, että suurin ongelma on se, että ei ole asiakkaita ja toiseksi suurin ongelma on se, että ei, ole, ei saa luottoa. Eli pankkien mm, on ehkä vaikea antaa luottoa sellaiselle yritykselle, jolla ei ole asiakkaita. Nyt kuitenkin onneksi tämä kuva on tietyllä tavalla muuttumassa, se on parantunut huomattavasti. Ja kyllä merkit ovat nyt myönteisiä niin tutkimusten suhteen kuin varovasti katsottuna myös äh, luotonantotietojen pohjalta. Kyllä tässä tiettyä parannusta on tosiaan nähtävissä. Te viittasitte tällaiseen äh, ehdollisuuteen, että EKPn tulisi ikään kuin ottaa käyttöön tällainen funding for lending malli, niin kuin jossain äh, muilla muilla alueilla on tehty. Tämä on aivan varmasti yksi väline, että EKP ehdollistaa oman äh, rahoituksensa siihen, että luotonantoa pk yritykselle tai yritykselle on parannettava. Kiitos. He's, he's got a car with lots of weapons. Um, right, now, yes. now for the EFD. Hänellä autossa on paljon aseita. No nyt seuraavana Sampo Terve I will give my question in Finnish. Kiitos esitän kysymykseni suomeksi. Että vielä kertaalleen saavuitte tänne meidän, meidän kyseltäväksemme. Haluaisin jatkaa samasta aiheesta, mistä kaksi edellistäkin kysyjää noin kutakuinkin hieman eri näkökulmasta. Kuten omassa puheenvuorossanne sanoitte, EKPn päätehtävä on ollut hintavakaus. Ja siinä EKP kieltämättä on onnistunut hyvin, joidenkin mielestä liiankin hyvin esimerkiksi tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin tilanne, kotimaani on siis Suomi, on hyvin erikoinen, erikoinen ja monen mielestä Suomi kärsii selvää kilpailuhaittaa hyvin vahvan euron takia, esimerkiksi juuri Ruotsiin verrattuna. No, kysymys on tietenkin paljon laajempi kuin vain kahden Pohjoismaan välinen, vaan koko euroalueen, koko euroalueen kilpailukyky ja monien jäsenmaiden kilpailukyky on heikko kansainvälisesti ajatellen. Ja monet valittavat, että euro on liian vahva. Eli haluaisin jatkaa tästä vihreidenkin esille ottamasta kysymyksestä. Jaatteko te tämän huolen ja pitäisikö mielestäni euron arvoa ehkä heikentää? Ja mitä esteitä tälle on tällä hetkellä? Mikä on se riski? Miksi ei pyritä aktiivisemmin edes siihen kahden prosentin inflaatioon? Kiitos. Thank you. The, um... Kiitoksia. Vaihtokurssi ei ole meidän poliittinen tavoitteemme. Meidän politiikkamme tavoite on hintavakaus ja se on meidän mandaattimme. Siihen meidän on pyrittävä. Kuitenkin vaihtokurssi on tärkeä mm, ennen kaikkea hintavakaudelle koska kun sanotaan hintavakaus, tarkoitetaan hintavakautta molempiin suuntiin. Eli kun ollaan kaukana tuosta kahdesta prosentista tai lähellä kahta prosenttia, mutta sen alla aiheutetaan ongelma hintavakauden saavuttamisessa. Joten tämä on tärkeä hintavakaudelle ja kasvulle, joten se on tärkeä osa arviotamme, kun päätämme rahapolitiikasta keskipitkän aikavälin suhteen. Kiitos. Uh, mutta on, I will continue in Finnish, thank you. Mutta onko tällä jotain esteitä sitten pyrkiä tähän kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen nopeammalla aikataululla kuin keskipitkällä? Well, I, um... No, meidän äh, rahapolitiikkamme on tällä hetkellä hyvin sopeuttavaa ja on ollut hyvin pitkään varmaankin äh, tuossa alkupuheenvuorossa, niin totesin, että viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana olemme kyllä ryhtyneet aika merkittävinkin rahapoliittisiin toimiin, jotka kaikki ovat kohdistuneet samaan suuntaan. Olemme pyrkineet tehdä, tekemään rahapolitiikastamme sopeuttavampaa ja sellaista, joka paremmin vastaa talouspolitiikkaan. No nyt inflaatio on hiukan alle tuon pari prosenttia ja selitin juuri miksi. Ja, miksi, ja selitin miksi meidän mielestämme keskipitkällä aikavälillä se varmaankin nousee ja näin ottaa huomioon ne odotukset, jotka ovat ankkuroituneet tiukasti tuohon kahteen prosenttiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Uh, for the EPP, uh, Pablo Selva. Pablo Selva, EPP. Presidente, querido presidente, Kiitoksia puheenjohtaja. Jos se inflaatio olisi tänään 3 prosenttia, ja meillä, niin meillä olisi kasvua ja taloutemme olisi nousussa. Ja minä en yhtään epäilisi, etteivätkö teidän toimenne saisi tämän talon aplodeja. Mutta kun tilanne on tänä päivänä toisenlainen, tällä hetkellä inflaatio, on tietojen mukaan 1,5 prosenttia vuoteen 2018 asti. Kolme, kolme kysymystä. Uskotteko te tuota IMFn arviota tästä alhaisesta inflaatiosta ja katsotteko sen pohjalta, että te täytätte oman tehtävänne? Ja toiseksi, kun ajatellaan ei-myönteisiä, ei-positiivisia elementtejä, niin mitä täytyisi tapahtua, jotta te ja teidän johtokuntanne katsoisivat, että nyt on ryhdyttävä toimiin? Ja sitten Toinen kysymykseni, sitä ette siis ymmärtänyt, niin mitä negatiivista tai ei-positiivista täytyisi tapahtua taloudellisesti siis, kun ajatellaan tätä heikkoa kasvua ja niin edelleen, jotta EKPn pääjohtaja ja hallintoneuvosto tai johtokuntaa ymmärtäisivät, että nyt täytyy ryhtyä epäkonventionaalisiin toimiin, jotta EKP todella saisi hoidettua mandaattinsa ja tehtävänsä. Ja sitten kolmas kysymykseni, kun puhutaan joukkolainojen nostamisesta. Katsotteko, että tässä asiassa täytyisi tehdä vielä enemmän? Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Unfortunately, your questions... Kiitoksia Valitettavasti nämä kysymyksenne juttuvat siihen ryhmään, josta en saa keskustella. Mutta yleistä voin sanoa, että kaikki välineet, mukaan lukien ne, jotka mainitsitte, sisältyvät tähän meidän luettelomme. Avainasemassa tässä on se, että katsotaan näitä välineitä vastauksina eri tilanteisiin. Eli esimerkiksi Yhdet välineet eivät korvaa toisia täydellisesti, vaan niillä vastataan tiettyisiin, tiettyihin taloustilanteen vaatimuksiin. Mutta näin yleisluontoisempia kommentteja pidemmälle en voi mennä tässä vaiheessa, koska se silloin jo liittyisi niihin kysymyksiin, joista keskustellaan Äh, rahapolitiikasta torstaina. Parte del FMI. Ja kun otetaan huomioon tuo IMFn arvio siitä, että euroalueen inflaatio tulee olemaan vain puolitoista prosenttia vuoteen 2018 mennessä, pidättekö tätä mahdollisena? EKPn henkilökunta julkaisee näkemyksensä rahakomitean kokouksen yhteydessä keskiviikkona vai torstaina, kun se nyt oli? Torstaina ja silloin ensimmäistä kertaa EKPn henkilökunta julkaisee jo näkemyksiä vuoden 2016 jälkeen. Eli voin vastata tuohon kysymykseen torstaina. Thank you. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, you, you may be impaired, but we're not, and we're <laughs> pushing. No, no niin, tehdään tässä nyt valmista. Että, mutta meidän nyt täytyy tietysti viedä tätä asiaa eteenpäin nopeasti, niin kuin ymmärrätte. Matala inflaatiotaso esittää aiheuttaa äh, paljon kysymyksiä. Markus Ferber HPPstä. Ich mach's auf Deutsch, Herr Präsident. Puhun Saksaa, puheenjohtaja. Ehkäpä Bayeriksi teitä ajatellen, niin kuin viime lauantaina jalkapalloottelussa. Toisin kuin herra Epping, mielestäni me olemme nähneet myönteisiä vaikutuksia – herra Eppin puhui Etelä-Euroopan sitä näiden korkotasanteen ponot tasolle, ja kansalle samalla niin kuin ennen kuin kriisi alkoi. Joten kysymys on, miten Euroopan keskuspankki ajattelee EKPn portfolion keventämistä ja joukkolaunojen myymistä, vai ajatteletteko, että ne pidätte niitä lainakirjassanne? Ja pankkivalvojana te ajattelette stressitestejä, niitä on kiivaasti valmisteltu, ja olen kuullut, että erät pankit äh, ovat, jotakin tarkastellaan taseiden kannalta ja jotakin tar- tarkastellaan ennakoitavan tasetilanteen suhteen. Ja ajattelin, että onkohan tämä mielekästä, että jotakin ajatellaan tilin päätöslukujen pohjalta ja joitakin ajatellaan prospektiivisesti siltä, miltä tase näyttää tulevaisuudessa. Thank you. Uh, on, on the second... Kiitos. Jälkimmäisen kysymykseen liittyen. Kaikkia pankkeja tarkastellaan samoin joten meillä on saamisten laatua koskeva arviointi, joka on tällainen tilannekuva pohjimmiltaan. Siinä arvioidaan pankkien taseen laatua ihan samalla lailla. Ei jotakin ennakoivasti ja jotakin muuten. Ja ihan alussa jo sanoin, tämä saamisten laadun arviointi on hyödyllinen vain, jos se on seurattava. Ja jos se on tiukka metodologialtaan, koska tavoitteena on antaa uskottava kuva pankkijärjestelmän taseista, jotta yksityinen sektori voi mielellään investoida pankkiteollisuuteen. Yksityiset julkinen sektori oikeuden ihan järkevästi epäröi investoida johonkin, jota se ei tunne, ja siksi saamisten laadun arviointi on niin tärkeää. Mutta se on tehokasta vain, jos se on seurattavaa ja johdonmukaista kautta yhteisön pankkien euroalueella. Kun tarvitaan kaikkia pankkeja, Tarkoitan niitä pankkeja, jotka ovat EKPn suoran valvonnan alaisia. Mutta myös pienet pankit. Niihin kohdistuu sama valvontajärjestelmä. Isojen ja pienten pankkien valvonnan ero on siinä, kuinka tiiviisti kansalliset viranomaiset ovat mukana valvonnassa. Isompien pankkien tapauksessa ne on 128-30 pankkia. Ne ovat ytimessä. Ja kansallisten vastuullisten viranomaisten ja itsenäisten osapuolten ja yhteisten tarkastustiimien kanssa. Tarkastaja tulee eri oikeusalueelta sen varmistamiseksi, että riippumattomuus ja seurattavuus on kaikkein korkeinta pienten pankkien tapauksessa kansallisten viranomaisten osuus on suurempi, mutta EKPn valvontaneuvostolla on oikeus esittää kaikenlaisia kysymyksiä, saada kaikkea tietoa ja mahdollisesti puuttuakin. on, että pelikenttä on lanattu tasaiseksi saamisten laadun suhteen. Ensimmäisen kysymyksen suhteen voisitko ystävästi toistaa, kun se meni ihan ohitse? ky- ihan lyhyesti kysymys oli se, onko EKP valmis ää, ää, laihduttamaan tasettaan. Eli tuoda valtio markkinoille. Kun euroalueen korkotaso on laskenut. There are two. Tässä kaksi puolta. Ensinnä tämä reaalipuoli SMPn ohjelman joukkolanit, jotka ostettiin tämä arvopaperimarkkinaohjelman alettua. Ja siinä vaiheessa 2010 sitoumus oli, jos oikein muistan, että nämä lainat pidettäisiin joksoajan loppuun, maturiteetin ajan – Äh, volyymi laskee, kun maturiteetti saavutetaan ja ohjelma laihtuu, kun näitä jokolainoja ei tilalle hankita. Ja toinen puoli on tämä hypoteettinen, että ei koskaan tapahtunut. Nämä ovat nämä suorien raporttisten kauppojen tulos. Niitä ostettaisiin ja myytäisiin, siihen ei liity mitään sisällön sitoumuksia. Ja nyt SND. Knock. Thank you, Sharon. Mr. President. Kiitoksia, Sharon. Hyvä johtaja. Kysymykseni koskevat Troikan toimia. Teidän esityksenne teki yhteenvedon selkeästi EKPn toiminnasta viimeisen viiden vuoden aikana. Ja kuten totesitte, silloin kun OMT-ohjelma sitä päätettiin, me päätimme vastata sitten niin spekuloihin valtion velkakysymyksissä. Oletteko sitä mieltä, että jos OMT-ohjelma olisi otettu käyttöön aiemmin, EKP olisi voinut välttää Kreikan kriisin noidankehän ja vaikutuksen esimerkiksi Portugaliin? Toinen kysymys. Sanoit, että tilanne on parempi kuin vuonna 2009, mutta kun katsotaan makrotaloudellisia indikaattoreita, niin voimme olla huolissamme, koska velkasuhde BKT näissä neljässä maassa on yli 120 prosenttia. Ja yli 120 prosenttia ei ole hyvä IMF mukaan. Ja kysymykseni onkin se, että jos ylijäämää saadaan aikaiseksi Kreikkaan ja jos uudelleen järjestöstä sovitaan, niin kantaako EKP tappiot näissä tapauksissa? Sillä velkojen uudelleenjärjestely, kun se tehtiin ensimmäistä kertaa, EKP ei näin tehnyt ja tiedämme, että EKPllä tänä päivänä on 34 miljardia. valtionvelkkoja. Ja jos se kantaa nämä tappiot, niin se voi välttää arvonalennukset. Ja näin. Tilanne voi olla hyödyllinen silloin, kun inflaatiopainetta ei ole, ja inflaatio-odotuksiakaan ei ole. Mikä on teidän kantanne tästä? Kiitos. Thank you. Well, let me respond first. Niin, kiitoksia. Vastaan ensin ensimmäiseen kysymykseen. Yleinen vastaus on se, että tietysti olisi voitu kaikki hoitaa paremmin, sehän on aina totta. Mutta tässä on tietyllä tapaa myös toinen vastaus. Eli kun olemme esittäneet itsellemme kysymyksen siitä, mitkä ovat ne tekijät, jotka ovat tehneet, saaneet aikaiseksi sen, että euron luottamus on saatu palautettua. Olemme saaneet maailman luottamaan euroon. Ja minusta tuntuu, että meidän täytyy keskittyä kolmeen eri tekijäryhmään. Ensinnäkin se, vastaus, jota varsinkin nämä stressitestimaat antoivat, kun ne muuttivat talouspolitiikkaansa parempaan suuntaan. Ja se voimakas uudistuspyrkimys, jota maissa on yritetty tehdä ennen heinäkuuta 2012, joissain tapauksessa se jatkui myös sen jälkeen. Siis se on yksi tekijä. Toinen tekijä, joka usein pääsee unohtumaan, on Eurooppa-neuvoston kokous kesäkuussa 2012, joka itse asiassa käynnisti pankkiunionin. Ja kolmas, OMT-ohjelman käynnistäminen. Eli nämä kolme tekijää ikään kuin nivoutuvat yhteen, kun ne ovat kehitelleet tätä erittäin tehokasta menestyksellistä roolia, jonka avulla luottamus on saatu palautettua euroon. Se on yksi asia. Toinen kysymys. Sanoit, että tilanne on parempi. En sanonut, että se on hyvä. Se on parempi kuin ennen, mutta ei missään tapauksessa hyvä. Kun työttömyys on 12 prosentin luokkaa, niin muuten työttömyyspuolella on jotain pienen pientä myönteistä merkkiä. Se on nyt vaan muutaman kuukauden ajan jäänyt vähän samalle tasolle. Joissain maissa se on hieman laskussa. Portugalin tästä on loistava esimerkki. Kahdella prosentilla, prosenttipisteellä se on laskenut. Ja lisäksi myös työttömyys on lopetettu. Ah, työllisyys ei ole heikentynyt. Miksi? Joissain maissa työttömyys on lisääntynyt niin valtavasti ja toisissa maissa huomattavasti vähemmän. Epäillään, että se johtuu sitä, että rakenteellisen työttömyyden taso on erittäin korkea, tämän 12 prosentin takana. Joten jos nähtäisiin tällainen selkeä lasku työttömyydessä ei pelkästään taloudellisen toiminnan täytyy lisääntyä, vaan sen lisäksi täytyy tehdä myös erittäin suuria rakenneuudistuksia useissa jäsenvaltioissa euroalueella. Lopuksi, kantako EKP, e EKP nämä tapiot vai ei, sitä on turha nyt vielä spekuloida, mutta pidetäänpä mielessä se, että politiikkaa. Artikla 123 estää sen. Joten nyt on liian varhaista vielä tätä velkahelpotusta arvioida. Jos puhutaan Kreikasta, niin voidaan sanoa, että tulisi keskittyä varsinkin ohjelman täyteen täytäntöönpanoon. We've asked before whether there's... Kysymme aikaisemminkin, että mikä on tämä suoraan rahoittaminen rahapoliittiseen suorarahoitukseen ja epäsuoran tasa tilanteen ohjaamme rahoittamisen välillä. Nyt EPP. Thank you, President. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos äh, pääjohtaja Draghi. Kaksi kysymystä Draghille. Ensinnäkin, kun puhutaan tästä pankkien lainanantotutkimuksesta PK-yrityksistä, te äh, käytitte, en muista nyt mitä sanaa, minä haluaisin, että unionin toimielimet tekisivät yhteistyötä saadakseen pankit pois tällaiselta automaattivaihteelta. Ne ovat ikään kuin vielä automaattivaihteella vielä. Ja samoin rahoituslaitokset, ne käyvät kaup- ovat käyneet kauppaa asioista, joita eivät ymmärtäneet. No tämä on nyt ohitse, mutta ainakin minun maassani automaattivaihde on edelleen käynnissä. Kaksi ihmistä ovat täysin samankaltaisia, samat tulot, samat taustat. Toinen on ehkä istuu pupissa koko päivän ja toinen taas tekee työtä, joten voitaisiinko ehkä ottaa huomioon yksityiskohtaisemmin liiketoimintamallit ja niin edelleen, eikä vain automaattisesti laittaa rasteja ruutuihin? Toinen kysymys. Minä kysyin teidän edeltäjältänne jo vuosia sitten, mitä tulee varallisuus, inflaation varallisuuden arvon alenemiseen. Ää, tuleeko siitä ongelma jälleen? Kiitos. Thank you. Uh, on, on... Uh, Kiitos. Ehkäpä vastaan ensin tähän teidän jälkimmäiseen kysymykseenne. On nyt merkkejä siitä, että että kiinteistöjen hinnat ovat nousemassa tiettyillä euroalueen osilla tai tietyissä osissa ja me tarkastelemme tilannetta hyvin läheltä, mutta tällä kertaa kuitenkin on aikamoisia eroja verrattuna edelliseen kuplatilanteeseen tällä hetkellä. Tuolloinhan, kun hinnat räjähtivät kasvuun, myös luottovirrat olivat aikamoisia. Nyt näin ei ole. Eli on varhaista puhua vielä siitä, että olisi syntymässä asuntojen hintakuplaa, mutta toki me tarkastelemme tilannetta. Ja mikä sitten voisi olla vastaus tähän? Vastaus ei varmastikaan ole rahapolitiikan muuttaminen, koska Äh, rahapolitiikan tehtävä on huolehtia koko euroalueen hintavakaudesta. Ei. Äh, vastaus on pyrkiä sellaiseen välineen käyttämiseen, joka puuttuisi paikallisiin kupliin ja paikallisiin toimiin tarvitaan makrovakausvälineitä. Eli kun puhutaan makrovakausvälineistä, niin ne ovat äärimmäisen tärkeitä juuri esimerkiksi tässä kysymyksessä. Ne liittyvät hintavakauden säilyttämiseen euroalueella. Ja jos rahapolitiikan kautta pyritään hoitamaan asioita, jotka eivät kuulu mandaattiin, niin metsään mennään. No toinen asia on sitten pankkirien käyttäytyminen, toiminta. Te olette aivan oikeassa luoton anto on tavallaan tullut hyvin tällaiseksi sopeuttavaksi teollisuudeksi sekin, että ihmiset, niin kuin sanoitte, toimivat pikemminkin automaattiohjauksen kautta kuin ottaen huomioon Äh, äh, terveen järjenkäyttöä niin kuin äh, järkevä pankkiri olisi vielä tehnyt jokin aika sitten. Ja kyllä tämä pankkiteollisuudellekin maksaa, sillä on omat kustannuksensa, koska se periaatteessa merkitsee sitä, että luottoanalyysistä tulee yleisluontoisempi. Se ei ota ikään kuin huomioon yksittäistä asiakasta, vaan se toimii tietyn prosessin pohjalta ja saattaakin johtaa sitten siihen, että joskus luottoa myönnetään, kun sitä ei tulisi myöntää ja toisaalta taas, että joskus luotto evätään, kun sitä ei tulisi evätä. Ja Tämä liittyy tietenkin sitten myös pankkien kannattavuuteen ja tietenkin myös niiden ää, ottamiin riskeihin. Tälle käyttäytymiselle, pankkien käyttäytymiselle ja toiminnalle on monia syitä, mutta useimmat pankkiirit varmasti tämän nyt ymmärtävät, tiedostavat. Me ajatellaan 2000-luvun alkua, ensimmäistä vuosikymmentä. Näiden vuosien aikana kyllä pankkien toiminta on muuttunut ja pankkiteollisuus on alkanut käsitellä asioita ja pohtia asioita aivan toisin. Tietenkin nämä olosuhteet olivat ennen kriisiä toisenlaiset, mutta nyt on sellainen vaikutelma, että siellä itse asiassa ajatellaan että miten esimerkiksi luontonantoa saataisiin hoidettua enemmän yksittäinen asiakas huomioon ottaen. Nämä prosessithan ovat prosessipohjaisia ihan lu- luonteeltaan, kun ajatellaan nyt vaikkapa asuntolaina tai kiinelaina kauppaa, niin käytössä on eri maissa omat arviointiperusteensa ja sitten taas kun ajatellaan ne muita luottomalleja, niin eihän niitä voi hoitaa vain tällaisella automaattiohjauksella. Kiitoksia. Täytyy lopettaa nämä kiinnostavat kysymykset. Ja Leonardo Dominici SD-ryhmästä, puheenjohtaja. Ja ajatellen viimeistä esiintymistänne täällä parlamentin kaudella esittäisin teille yleisluontoisen kysymyksen, joka liittyy siihen, että minä ajattelen, että tavallaan EKP on tavallaan ylittänyt mandaattinsa. En pyri provosoimaan mitään, en sano tässä rikkoo sopimuksia. Te ette mielestäni ole James Bond, mutta olette tehneet muidenkin ihmisten työtä. EKP on lähes ainoa instituutio, tai ainakin se on puolustanut enemmän euroalueen koskemattomuutta kuin muut, ja se on pitänyt hengissä EU-projektia, joka oli vaarassa hajota. Usein te ja muut EKPn edustajat sanovat, että tekniselle toimille on rajansa ja poliittisiinkin toimiin täytyy ryhtyä. Kysymykseni onkin yksinkertainen. Mikä olisi Mario Draghin viesti kansalaisena? En puhunut nyt arkkitehtuurista, infrastruktuurista, instituutioiden suhteen. Puhun tästä yhteistä kulttuuristamme miten me voimme antaa tulta purjeisiin unionille, unionille josta olette puhunut. It's not, it's not a simple question. Tuo ei ole mikään simppeli kysymys nöyrälle keskuspankille, kirille ja byrokraatille. Pyrin vastaamaan kysymykseen kapeasta vinkkelistäni. Niin euroalue ja unioni ne pitäisi palata. Ne pitäisi taas olla vaurauden sarke, työpaikkojen luomisen alue, kasvun alue. se on mukava olla jossa nuorisolla on toivoa. Ja tuon aikaan saamiseksi en spekuloisi, mitä yleisluontoista poliittista muutosta pitäisi tapahtua. En kykene mitään kiinnostavaa siitä sanomaan. Tänä alueita koetaan rakenteelliset uudistukset. Poliittisen järjestelmän vakaus. Yhteinen tahto kasvaa. Ei velkavetoisesti, jos on yksi läksy opittu, jota, jota euroalue on oppinut. Tämä loputon velan luo ottavu, jolla kestävää kasvua. Jossain vaiheessa koittaa lamaa, Ja se on äärimmäisen tuskallista, kun teen näimme. Ei ainoastaan välittöminä vaikutuksina, vaan kun se tuhoaa toiveita, erityisesti nuorten toiveita. Joten viestini on EUn uudelleen rakentaminen kasvun työpaikkojen luomisen alueena toiveiden, vapauden Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, now for... Kiitos oikein paljon. Astrid Lulling, seuraavaksi EPP-ryhmä. Kiitos rouva puheenjohtaja herra Draghi. Anteeksi, että tulin myöhässä. Minulla oli tärkeä kokous Luxemburgissa. Esittäisin kolme pikkukysymystä, herra Draghi. Kun olin yliopistossa, ja perehdyin poliittisen unionin, opin, että matala inflaatio oli hyvä juttu. On totta, että tästä on nyt 60 vuotta. Eihän se ole mahdollista, sanoi herra Draghi. Varmasti tämä on jo vanha oppia, mutta pakko sanoa, että olen oikein onnellinen, että omassa maassani Luxemburgissa inflaatio on vihdoinkin alle 2 prosenttia, koska meidän indeksointijärjestelmä moninkertaistaa kaiken. Olisi oikein hyvä meidän kilpailukyvylle, jos me 2014 välttyisimme 2,5 prosentin palkan korotukseen, Ne koskevat ainoastaan paitsi minimipalkkaa, vaan kaikkia palkkoja korkeampiin asti erilaisiin julkisen sektorin palkkoihin. Ja se koskee myös tiettyjä hintoja. Mutta kun keskuspankki on alusta lähtien, erityisesti herra Trisen ajalla, hän aina alleviivasi, että meidän täytyy luopua tuosta indeksoinnista kautta rintamon. Ettekö te ole samaa mieltä kuin minä, että on oikein hyvä meille – Ei pitäisi puhua deflaatiosta. Jos inflaatiosta on näin alhainen. Toinen kysymys. Kiinan remimpin arvo. Se on noussut dollariin ja euroon nähden onneksi. Yli 25 prosenttiakin, jos muistaisin. Mutta viime päivinä se on laskenut. Voitteko selittää miksi? Ja jatkuuko tämä? Vai vaikuttaako Kiinan rahapolitiikka siihen? Ja sitten tämä liittyy neuvoston äh, juridiseen kantaan liittyen transaktioveroon. Eikö se merkitsisi sitä, että komission pitäisi vetää pois ehdotuksensa liittyen äh, tähän veroon vahvistetussa yhteistyössä, joka koskisi, iskisi rahoituspalveluihin kautta Euroopan. Ja te sanoitte, että kuitenkin tavoite olisi työllisyyden ja kasvun aikaansaaminen Euroopassa. Ja transaktioveron vaikutukset olisivat päinvastaiset. Valitan, me emme nyt voi jatkaa aivan loputtomiin. Mario, sinun täytyy nyt vain tehdä parhaimpasi kahdessa minuutissa. No ensimmäistä kysymyksestä. Mitä tämä nyt on? Niin tämä kysymys, että kun sanotaan velka, niin mikä vie elpymistä eteenpäin? Ennen kaikkea aiemmin maastavienti, mutta nyt se on jo leviämässä tuonne kotimaan kysyntäänkin. Muut elpymisen moottorit ovat sopiva rahapolitiikka ja luottamuksen palautuminen. Ja tässä suhteessa olen samaa mieltä teidän kanssanne. Osa elpymistä on nimenomaan se, että palkkojen ostovoima, kuten myöskin eläkkeiden ostovoima, ei tule unohtaa, että eläkeläisten osuus eurovyöhykkeellä on aika korkea. Ostovoima pysyy korkealla matalan inflaation takia – ja tästä näkökulmasta katsoen se, että meillä on matala energiahinta, matala inflaatio, niin se tukee ehdottomasti tätä todellista käytettävissä olevaa tuloa. No tietysti sitten vastapuolena on korkea työttömyystaso. Ja näin ollen väestö nuorten osien tai yleisesti ottaen työttömien ostovoima on tietysti matala. Se ei tietenkään tue elpymistä. Toinen kysymys. Koske Remembia. En todellakaan tiedä. Täytyy tunnustaa se, että en tiedä, miksi sen arvo on ensin noussut ja sitten laskenut. Valitan. En tiedä. Minulla ei ole aavistustakaan. Kiinan talous on monimutkainen sellainen, suuri, ja kolmas kohta, tämä finanssitransaktiovero. EKP ei halua kommentoida sitä, koska sen mukaan se sataprosenttisesti kuuluu hallitusten ja poliittisten viranomaisten toimivaltaan, mutta tietysti finanssitransaktioverossa on tiettyjä sellaisia osioita, joka saattaisi estää meidän rahapolitiikkamme toteutumista ja olemme komission kanssa pyrkineet korjailemaan tätä ehdotuksen näkökulmaa. Kiitos. Um, thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Ja sitten SNDstä. Sanchez Presedo. Muchas gracias. Kiitos. Kiitokset arvoisa pääjohtaja yhteistyöstä näinä vuosina te olette ryhtynyt tärkeisiin aloitteisiin ja olette onnistunut siinä, että Eurooppa ei ole tänä päivänä vieläkin pahemmassa tilassa. Mutta niin kuin totesitte, kansalaiset kyllä katsovat Euroopan unionin ja odottavat Euroopan unionilta erityisesti työpaikkojen luomista ja kasvua. Ja me olemme hyvin kaukana vielä näistä tavoitteista. No, vaikuttaa siltä, että tässä vielä siis rahapolitiikallakin on aika paljon toimintamahdollisuuksia ja kysyisinkin nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä rahapolitiikkaan tulee, katsotteko te, että tulisi tehdä jotain, jotta mahdollistettaisiin se, että PK-yritysten lainansaanti paranisi, vaikuttaisi siltä, että rahapolitiikallakin on toimintamarginaalia tässä kysymyksessä vielä. Ja toinen kysymykseni, kun ajatellaan rahapolitiikan panosta päästä unionin tavoitteisiin. Esimerkiksi Yhdysvaltain Fed yhdessä senaatin kanssa on keskustellut tällaisesta mahdollisimman kestävästä työllisyydestä yhdessä rahapolitiikan kanssa ja me varmasti tiedämme, että tämä tietenkin liittyy myös hintavakauteen ja kysyisinkin, että no, onko teillä jotain tällaista suunnitteilla? Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. En itse asiassa voi kyllä esittää huomioita liittyen äh, rahapolitiikan äh, päätöksentekoon tässä vaiheessa, mutta voin vastata kysymyksenne toiseen osaan toki. Rahapolitiikka on tehnyt hyvin paljon, saanut paljon aikaan viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana mutta se on edelleen hyvin sopeuttava. Ei se kuitenkaan voi tehdä sitä työtä, joka kuuluu muille. Mm, ei se voi korvata hallituksia ja hallitusten toimia. Ja syy sille, että nyt tavallaan olemme kaikkein kiireellisimmästä pahimmasta kriisivaiheesta päässeet yli, niin nyt kun näin on, hallitukset voisivat pohtia uudelleen äh, budjettivakautustoimiaan ja lisään tähän nyt välittömästi, että en minä tarkoita sitä, että nyt vesitettäisiin se, äh, äh, mihin, mitä on saatu aikaan ja joka on niin, maksanut niin paljon myös inhimillisen kärsimyksen kautta mutta että nyt pyrittäisiin kasvuystävällisiin sopeutustoimiin keskittymään, eli keskityttäisiin pikemminkin kevämpään verotukseen, menojen leikkaamiseen, infrastruktuurit, julkiset investoinnit. Älkäämme unohtako, että niin ydinmaissa kuin stressimaissakin en tiedä koska viimeksi, ei ainakaan yli kymmenen vuoteen tilanne ole ollut sellainen kuin nyt, että erityisesti infrastruktuureja on parannettava joissain maissa palvelusektorilla, toisissa maissa muilla sektoreilla. Ja samanaikaisesti, koska kyse on tällaista kasvuystävällisestä vakauttamisesta, niin täytyy toteuttaa näitä rakenneuudistuksia käytännön yleistä yleisen tason termiä rakenneuudistus, koska erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuria. Kaikki maat tarvitsevat rakenneuudistuksia, jotka lisäisivät kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua. Kiitos. thank you, uh, now for... Kiitoksia. Ja sitten Nils Turvalds Aldesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Noin viikko sitten valiokunta äänesti Troikan mietinnöstä ja kun katsotaan näitä kriisimaita, niin saa näkemyksen ajajasta, apukuskista ja takapenkillä istujasta. IMFsin apukuskin paikalla ja EKP siellä takana. Se, mistä nyt ollaan keskusteltu paljon, on tuon takapenkin apukuskin rooli. Ja kyllä me Aston Martinin tietysti haluaisimme, jossa on erittäin pikkuinen penkki takapenkillä istujalle. Mielelläni kuulisin teidän kommenttini, mutta ei tarvitse Goldfingerista puhua kultasormielokuvasta. Nyt usein kun puhutaan likviditeetistä, ja siihen, siihen kohdistuvasta rasitteesta, se usein merkitsee sitä, että monet saavat vähemmän rahaa. Hienoa, että valitsitte Aston Martinin, se sopii James Bondille. No niin, tätä että täällä vielä vähän pitkälle. Hänhän sanoi nimenomaan, en minä. Olet aivan oikeassa EKP on takapenkillä. Se on olemassa, koska sillä on oma erityinen panoksensa, jonka se voi antaa finanssialalle ja pankkialalle. Näin on yhä enemmän tulevaisuudessa. EKP on syy, miksi EKP on siellä. Jos pankki laskurata ei toimi, niin silloin rahapolitiikkakaan ei toimi. Eli se syy, miksi EKP on olemassa, on, että se parantaisi tätä jotta se mahdollistaisi tämän lainanannon kanavan toimivuutta. Eli Tämä vaatii siis toimintaa, mutta tämä on se näkökulma, josta EKP on toiminut. Tietysti on aivan liian ennenaikaista ajatella EKPn muita rooleja, niin kauan kuin kriisi jatkuu. Milloin voimme sanoa, että vakuuttavasti, että olemme kriisistä päässeet, niin sitten kun näin voidaan tehdä, niin sitä voidaan miettiä. Ja tämä toinen asia, joka koski likviditeettiä. Ja siinä on katsottu tätä tilannetta, on pohdittu sitä, että likviditeetti muuttuu eri tekijöiden mukana. Ja sanoisin, että ei se ole, että ei ole helppoa luoda vakaata suhdetta liikalikviditeetin ja markkinoiden tasapainon välillä. Yksi niistä tekijöistä, joka saa viksi nousemaan, on kun kuun loppuun mennessä arvioidaan likviditeettiä, siellä on sellaisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet hyviksiin. Kiitos. Niin, ja ne usein kääntyvät sitten myöhemmässä syklissä. Okay, thank you very much. Uh, now we come to the final speaker in this session. Ja näin pääsemme viimeisen puhujaan SEDstä, Peter Simon. Herra Kiitos puheenjohtaja. Herra Draghi, minulla oli kysyttävä ihan toisesta asiasta, nimittäin komission ehdotuksesta Euroopan talouden pitkäaikaiseksi rahoitukseksi, eli eurooppalainen tili, eli ajatus kerätä rahaa, kerätä tuloja komissio tai sen virasto, joka voisi kerätä rahaa, maksaa siitä tiettyä kiinteää korkoa ja sitten lainata sitä eteenpäin. No esimerkiksi Saksassa meillä on hyvin pienimuotoista pankkitoimintaa, osuuspankkitoimintaa, säästöpankkitoimintaa, jotka kantavat pankkisektorimme suurelta osin. Näettekö te Eh, tässä komission ehdotuksessa sen vaaran, että markkinat, jotka elävät eh, talletuksistaan, niin kuin säästöpankit ja eh, kansallispankit tekevät, niin eivätkö ne tässä oikeastaan vesitä tätä ihan tervettä mekanismia, että talous sitten viime kädessä mahdollisesti saa jopa vähemmän tukea, koska juuri nämä tahot talletusten puutteessa menettävät mahdollisuuden luotonantoon. Ja ettekö oikeasti näe myös sitä vaaraa tässä, että markkinoilla, eh, kun pankeilla on ollut eh, huono tilanne, on ollut eh, vaaraa tällaista pankkipaosta, niin eikö tämä tendenssi suorastaan vahvistuisi? No tuota, en ole aivan varma siitä, että pitkää aikaiset komission rahoitussuunnitelmat olisivat kooltaan sellaisia, että ne aiheuttaisivat näitä valtavia vaikutuksia pankkijärjestelmällemme. Mielestäni tämä on yksi toimi, jossa, jonka kautta voidaan parantaa pitkäaikavälin rahoitusta, mutta en näe sitä järjestelmänä, joka kilpailisi muiden rahoituslähteiden kanssa pankkiteollisuutta tarkastellen hiukan laajemmin. Joten en ole ollenkaan varma siitä, että tällaista pelkoa, johon te viittasitte, on. Ja kun nyt ajatellaan näitä marginaalisia parannuksia talouteen, joita nämä suunnitelmat toisivat, niin tämähän tietenkin tukisi myös muun pankkijärjestelmän talletustilannetta. Kiitoksia. Siinä päätettiin nyt tämä rahapoliittinen vuoropuhelu ja nyt siirrytään tähän valvontakeskusteluun. Pidetään parin minuutin tauko, älkää poistuko. Mutta meillä on pikkasen keskusteltavaa ja palataan tähän ESB-kuulemiseen. Okay. Okay, let's, let's recommence. Um. No niin, jatketaan. Nyt seuraavaksi siirrytään eteenpäin. EKPn pääjohtaja EJRK pääjohtajan roolissa on kuultavana. Hän on myöskin pyytänyt, että voitaisiinko ryhmitellä nämä kysymykset tässä, koska ne ovat aika laaja-alaisia ja myös päällekkäisiä. Eikä tässä nyt niin monta kysymystä ole, joten ehdottaisin, että hoidetaan asia vaihtoehtoisella tavalla. Eli sen jälkeen, kun tämä esitys on hoidettu, käydään kaikki kysyjät läpi, niin että sitten voidaan saada tähän vastaukset loppuun. Katsotaan, miten se sitten sujuu. Tämä saattaa kyllä EJRKn kohdalla toimia oikein hyvin. Jälleen kerran teille siis puheenvuoro. Kiitoksia. Kiitoksia Sharon, hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulle on suuri ilo saada olla tämän valiokunnan edessä kertomassa teille Euroopan järjestelmän riskikomitean työstä. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset, jotka ovat aiheuttaneet äskettäistä rahoituskriisistä, eivät välttämättä tarvitse mitään muistutusta. Se, että jatkuvasti pyritään parantamaan rahoitusjärjestelmän toimivuutta, on oleellista. EJRK on tärkeässä asemassa, kun tähän tavoitteeseen pyritään. No nyt sä kahvisikin vielä. Hienoa, kiitos. Ja nyt haluaisinkin päivittää teille tietoja EIRK on käynnissä olevasta työstä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Kriisin alusta lähtien on ryhdytty tärkeisiin toimenpiteisiin, jotta voitaisiin parantaa rahoitusjärjestelmämme heikkouksia. Ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna uudet vakavaraisuussäännöt tulivat voimaan tarjoten paremman sääntelykehyksen EUn pankkijärjestelmälle. Haluaisin erityisesti kiittää parlamentin avainroolista, kun se on toiminut yhteislainsäätäjänä, kun on pyritty tähän tärkeään virstanpylvääseen. Nyt kun nämä uudet vakavaraisuussäännöt ovat voimassa, EU voi hyvin täytäntöönpanna makrovakavaraisuuspolitiikkaa. Tämän politiikan toiminnalliseksi tekeminen on nyt edessämme oleva haaste. Näin ollen voin ilahtuneena kertoa teille, että edellisen kerran jälkeen, kun olen tässä valiokunnassa ollut, EIRK on ryhtynyt mittaviin toimenpiteisiin tähän haasteeseen vastaamiseksi. Juuri tässä samalla olemme laittamassa internetsivustollemme erilaisia asiakirjoja sen suhteen, millä tavalla viranomaiset voivat hyödyntää makrovakautusvälineitä, joita ne voivat käyttää uusien vakavaraisuussääntöjen nojalla ja ö, näin puuttua rahoitusvakauden riskeihin. Oletamme, että viranomaiset pitävät EIRK-materiaalia hyödyllisenä, kun ne suunnittelevat politiikkaansa. Euroopan täytyy vielä päästä täysin eroon kriisistä. Tärkeä osa makrovakavaraisuuspolitiikkaa on puskureiden rakentaminen ja pankkien taseiden korjaaminen. Siitä huolimatta makrovakavalaisuusvälineiden käyttäminen on tärkeää lähitulevaisuudessa ja EIRKn materiaalista on hyötyä tässä sovellustyössä. On esimerkkejä maista, joissa ollaan huolissaan vipuvaikutuksesta ja kehityksestä kiinteistötoimialalla, ja useat maat ovatkin jo ottaneet käyttöön nämä makrovakavaraisuusvälineet. Vuoden 2013 aikana esimerkiksi Ruotsi otti käyttöön riskin painotustason kiinelainoille ja makrolikviditeettitoimenpiteen. Alankomaat aktivoi luototuskaton, jotta se voisi puuttua asuntotuotannon kiinteistöjen kehitykseen, kun taas Englannin pankki ja sen valtiovarainministeri yhdistyneessä kuningaskunnassa ajatteli suunnittaa uudelleen tämän rahoitussuunnitelmansa niin, että se suuntasi tätä enemmän kotitalouksille lainanantoon. Ja vasta vain muutama viikko sitten Saksan Bundesbank ilmaisi huolestuneisuutensa asuntokriisin kehittymisestä suurissa Saksan kaupungeissa. Nyt muutama sana siitä materiaalista, jonka olemme juuri julkaisseet. Näin alkuun haluaisin huomauttaa, että tämä asiakirjasarja on kolmas tärkeä työpanoksemme katalysaattorina, kun makrovaraisuuspolitiikkaa kehitellään EU:ssa. Saattanette muistaa, että vuonna 2012 julkaisimme suosituksen, joka oli suunnattu jäsenvaltioille, jossa ehdotettiin kansallisten viranomaisten luomista, jolla on makrovakavarauten liittyvä toimivalta. Arviomme on yhä käynnissä, mutta voin jo sanoa, että tämä suosituksemme on saanut aikaan kokonaisen aallon lainsäädäntöaloitteita jäsenvaltioissa. Tässä vaiheessa 19 jäsenvaltiota on jo julkaissut makrovakavarauteen liittyvää lainsäädäntöä, kun neljässä muussa jäsenvaltiossa lainsäädäntö on vielä parlamentin käsiteltävänä. Viime vuonna tuimme tätä suositusta toisella suosituksella, joka tarjosi kansallisille makrovakavaraisuusviranomaisille viranomaisille tarvittavat välineet tämän mandaattinsa täyttämiseksi. Meidän täytyy varmistautua siitä, että viranomaisilla on riittävät välineet käytettävissä, jotta voimme päästä puolivälin tavoitteisiin, jotka johtavat rahoitusvakauteen. Ne sisältävät tavoitteita, kuten ennaltaehkäisyn ja liiallisen luotonkasvun lieventämisen, vipuvaikutuksen, maturiteettiepäsuhdat ja riskikeskittymät. Ne asiakirjat, jotka julkaisemme tänä päivänä, ovat askel eteenpäin makrovakavaruuspolitiikan toiminnallistamisessa. Materiaalimme keskeinen osa on käsikirja, joka on suunniteltu asiaa hoitaville viranomaisille. Se tarjoaa yksityiskohtaista, välinekohtaista neuvoja siitä, millä tavalla tulee suunnitella ja täytäntöönpanna makrovakavarauspolitiikkaa pankkisektorilla. Tuon käsikirjan mukana on lyhyt lippulaivaraportti, jonka on kohdistettu korkeatason politiikan suunnittelijoille. Se tarjoaa katsauksen siihen, millä tavalla voidaan toiminnallistaa uusia makrotaloudellisia välineitä. Lisäksi tämä lippulaiva kertomus on hyödyllinen väline, jolla voidaan tiedottaa eri sidosryhmille politiikastamme mukaan lukien tämä parlamentti. Ja se voidaan tehdä selkokielellä. Käsikirjassa katetaan kokonainen arsenaali erilaisia makrovakavarausvälineitä syklivastaisesta pääomapuskurista kiinteistöihin ja likviditeettivälineisiin, ehm, järjest- systeemisten pankkien ja järjestelmäriskien kautta – ja me järjestelmästä käymme läpi jokaisen välineen, katamme ne tavoitteet, joilla lopputulokseen päästään, katsotaan sitä, millä tavalla niitä käytetään rahoitusjärjestelmässä ja taloudessa, ja katsotaan, mitä indikaattoreita voidaan käyttää aktivoimisessa ja käytön lopettamisessa, kuten myöskin otetaan esille tiettyjä juridisia näkökohtia. Käsikirjassa käsitellään myös tärkeitä teemoja, jotka koskevat yksittäisiä välineitä, mukaan lukien, millä tavalla valita parhain väline tiettyä riskiä varten. Millä tavalla vähentää epäsuhtaa suhteessa tiettyyn toimintaan, joka viranomaisilla on silloin, kun heillä on edessään välittömät kustannukset, mutta vain pitkän aikavälin päästä tulevat hyödyt, kun tiettyä välinettä käytetään. Millä tavalla suurelle yleisölle voidaan tiedottaa makrovakavarauspolitiikasta ja loppujen lopuksi millä tavalla tulisi ottaa huomioon vaikutukset, jotka kohdistuvat muihin maihin, joita tällaisella välineellä saattaa olla. Tämä viimeinen kohta viekin minut kertomaan teille EJRK roolista uusien sääntöjen puitteissa. Meillä on paljon uusia tehtäviä, mukaan lukien tämä meidän yleinen tehtävämme varoitusten ja suositusten antajana. Nämä tehtävät sisältävät ohjauksen, näkemysten ja suosituksen antamisen tietyissä makrovakavarausvälineissä. Meitä pyydetään myös osallistumaan sääntöjen uudistamisessa. Meidän täytyy rakentaa vakaa infrastruktuuri ja taloudellinen rakenne, jotta voidaan vastata näihin uusiin tavoitteisiin, mutta tässäkin pysymme hyvin aikataulussamme. Hyödyntäen tätä jäsenyyttä me olemme luoneet joukkueen, joka arvioi eri politiikan aloja ja tiedottaa EJRKlle uusien säännösten puitteissa että tämä joukkue auttaa myös EIRKta sen lausuntojen laatimisessa, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen täytäntöönpano kautta EUn. Työstämme myös ohjaavia periaatteita viranomaisille, jotta voidaan asettaa nämä syklin vastaiset pääomapuskurit. Aion ensi kerralla kertoa teille uusista tiedosta tällä alalla, kun tulen tänne valiokuntaan. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Lopuksi vielä lyhyt katsaus tiettyihin strategisiin haasteisiin, joita EIRKlla on edessään. Meidän lisätehtävämme uusien sääntöjen puitteissa velvoittaa meidät vahvistamaan systeemisen riskin ja politiikan analyysiamme. Meidän täytyy myös vahvistaa rooliamme valvonnassa ja ohjaamisessa makrotaloudellisessa politiikassa EUn alueella. Samanaikaisesti meidän täytyy tarkastella sitä, mikä on päätöksentekoprosessimme, jotta voitaisiin vastata niihin tiukkoihin määräaikoihin, joita on asetettu lainsäädännön toimesta, kun annamme lausuntojamme. Uskon vakaasti, että uudet säännöt tarjoavat meille myös paljon hienoja mahdollisuuksia. EIRKsta voi tulla keskiö tiedon keräämiseen ja jakamiseen makrovakauspolitiikan menettelyistä EU:ssa. Ensiaskeleena olemme jo luonneet internetsivustollemme tila, jossa julkaisemme kaikki ne kansalliset toimenpiteet, joista olemme tietoisia, jotka liittyvät tähän aivan ensimmäiseen suositukseemme lainaamisesta ulkomaan valuutoilla. Kiitoksia siitä, että viitsitte kuunnella ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiin. Very much. So as I... Paljon kiitoksia. Kuten sanoin, meillä on joukko puheenvuoroja. Ensiksi Jean-Paul Gauzes, CPP. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, en ole vielä puhunut tähän asti. Ja näin oli suunniteltukin. Kiitän yhteistyöstä, joka on syntynyt Euroopan parlamentin komission ja teidän kanssa. Ja nyt kun tässä kauden loppu alkaa häämöttää, vaikka te varmasti tulette seuraavan kauden alkaessa omassa tapauksessa meillä on niin varmaa, ne kysyisin, mitä läksyjä te olette oppineet parlamentin tahdosta, jossa, joka mukaan EKPn puheenjohtajasta tulisi komitean neuvoston virallinen puheenjohtaja. Oletteko sitä mieltä, että se oli hyvä idea, pitäisikö sitä jatkaa vai pitäisikö lähestymistapaa muuttaa? Uh Thank you very much. Paljon kiitos. I'm not sure I got the end of your questions. You said... En ole varma, ymmärsinkö sitä loppua, mitä läksyä me opimme täällä tämän parlamentin minä taisin mennä vähän liian nopeasti ajan voittamiseksi. On tehty päätös, kun ERK luotiin, että että EKPn puheenjohtaja olisi sen neuvoston puheenjohtaja ainakin alkuvaiheessa. Ja kun teillä on runsaasti kokemuksia, niin mitä tästä tilanteesta olette oppineet? Pitäisikö tässä tähän työlle jatkaa vai pitäisikö käytetään muuttaa sitten? Ähm. Kiitos. SND Sahel El Hadraoui. Kiintävä kanta, mutta se ei velvoita meitä mihinkään. And thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtaja tuosta alustuksestanne. Kysyisin teiltä jotain rahamarkkinarahastoista. Niin kuin tiedätte viime syyskuussa eri ö, suositusten jälkeen, mitä on tullut muun muassa G20 joskolta ja niin edelleen, komissio käynnisti asetuskäsittelyn ensimmäisenä askeleena kohti ö, niin kutsutun varjopankkitoiminnan torjuntaa ja EJRK teki useita suosituksia pohjautuen IMFn suosituksiin vuodelta 2012, muun muassa se, että tulee siirtyä niin kutsuttuja vinapseja kohti. Esittelijänä itse ehdotin tällaista yhdistelmää, jossa olisi komission ehdottama puskuri ensimmäisenä askeleena sekä sitten siirtymä kohti vaihtuvahintaisia rahastoja kiinteähintaisista rahastoista. Ja tässä on katsottu, että asia tulisi käsitellä mahdollisimman kiireesti erityisesti liittyen kiinteähintaisiin rahastoihin. Ja kysyisinkin teiltä, että voitteko vahvistaa EJRK-kannan liittyen kiinteähintaisiin rahastoihin, CNAF-rahastoihin ja sitten tuo puskurikysymys sekä siirtymä kohti vaihtuvahintaisia rahastoja. Ja toiseksi, mikä olisi teidän vastauksenne niille joiden kanssa en sunkaan ole samaa mieltä, jotka pelkäävät, että tämä rahastojen muuttaminen tai puskurointi itse, asiasi, itse asiassa loisi uusia riskejä ää, työntämällä rahaa rahastoista kohti pankkeja tai jopa Euroopan unionin ulkopuolelle. Kiitoksia. Keräämme kysymyksiä ryppääksi. Silvi, haluaisitko puheenvuoron lyhyesti? Haluaisin vain sanoa ensiksi puheenjohtaja, että olette täällä. Jaan Jean-Paulin kysymykset liittyen teidän rooliin ERKS ja sitten Alejandrovin kysymykset liittyen Sinavsiin ja Vinavsiin ja rahamarkkinarahastoihin. Wiki Ford, ECR. It's a board. Tämä on tylsä, mutta tärkeä hallinnollinen kysymys. Toivottavasti minusta ei tullut tällainen Miss Manipani FTn kolumnisti. Me olemme pyrkineet murtamaan tämän lupin, jossa veronmaksajat maksavat pankin pelastamiseen. Ja osana tätä on sitten JRK ja sitten globaalia työtä pääomittamisen sen lisäämiseksi ja sitten äh, tallennusten aseman korottaminen ja sitten komission valtionapua koskevat tärkeät määräykset. Ei jarkoissa komissio tietysti saa paljon uusia tehtäviä liittyen sen lisäksi, mitä sillä, on järjestelmäriskien suhteen. Ja tämä saattaa liittyä konflikteihin, mitä tulee valtion apuun joka on äärimmäisen tärkeää sekä moraalikadon estämiseksi että veronmaksajien rahan suhteen. SRM-suhteen me haluaisimme selkeät rajat liittyen teidän rooleihin EKPssä ja ERKssa, eri sihteeristöt ja muut. Mitä neuvotellaan komissiolle näiden etu ristiriitojen hallinnoimiseksi näissä peruskysymyksissä, jotka liittyvät veronmaksajan rahan suojeluun, pankki, äh, moraalikadon äh, torjumiseksi ja pankkien konkurssien estämiseksi. Ja sitten Jean-Paul Besset, vihreät. Presidente, je Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, kuten suosittelitte kysymykseni. Hyvä pääjohtaja. Se ei juurikaan liity siihen, mitä aiemmin todettiin. Olisin halunnut tietää, mitä mieltä olette niistä vakavista muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet uusien nousevien maiden talouteen, jotka uhkaavat jatkuvasti tulla uudelleen esille. Eikö tulisi pohtia tätä järjestelmäriskinä maailmantalouden kannalta, varsinkin myös eurooppaisen talouden kannalta, joka joutuu paljon luottamaan näiden maiden kehittymiseen. Eikö se muodosta tällaista uutta mahdollista rahoitusmyrskyä, jolla on vakavat vaikutukset Eurooppaan. Meitä huolettaa mahdollinen luottojen ja kapitaali- pääomavirtojen väheneminen. Sillä olisi erittäin kielteinen vaikutus näiden maiden kysyntään ja sen seurauksena myös taloudelliseen toimintaan myös Euroopan unionissa. Sen lisäksi meitä myös tämä huoletta siitä syystä, että perustavanlaatuinen syy kriisille on ollut yhä suurempi sopeutuvan politiikan huomioon ottaminen. Eikö se pitäisi myös ottaa huomioon tässä seuraavien kuukausien aikana? Ja hyvä pääjohtaja, eikö tulisi pyrkiä siihen, että emme joutuisi yllätetyksi. Ja onko ERK valmistautunut tähän? Okay, and final. Ja lopuksi Marsa Matais, Goe. Presidente, uh, Draghi, uh, eu gostaria de... Kiitokset puheenjohtaja herra Draghi, haluaisin nyt äh, käyttää tätä keskustelun toista osaa nostaakseni esiin kysymyksen, joka mielestäni on edelleen hyvin ajankohtainen, nimittäin pankkiriski ja valtionvelkariski, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Ja tässä käyttäisin samaa esimerkkiä kuin viime kierroksellakin, eli kysymys luoton, luoton saannista PK-yrityksissä. Haluaisin lyhyesti todeta, että ensimmäinen syy PK-yritysten ongelmille ei siis teidän mukanne ollut suinkaan luoton saanti, vaan asiakkaiden puuttuminen. Ja olen kanssanne tästä täysin samaa mieltä, mutta äh, siis äh, vyönkiristyspolitiikkahan tähän on johtanut matalien palkkojen sekä kysynnän vähenemisen kautta. Kyllä tässä merkittävä vastuu on. Ja kun nyt sitten katsotaan kysymystä. Meillä on luotonantoa ja näemme, että pankit ja valtion velka liittyvät toisiinsa ja näemme myös, että maasta riippuen pk-yritysten maksamat äh, lainan korot ovat hyvin toisenlaisia. Vaikkapa Portugalissa yritys joutuu maksamaan yli 6 prosenttia enemmän korkoa lainoistaan kuin Saksassa, vaikka yritysten profiili olisi täysin samanlainen. Joten äh, syy, yksi syy stressitesteille on ollut juuri se, että on yritetty ikään kuin suhteellistaa tuota maantieteellisen sijainnin vaikutusta euroalueella, mutta nyt nähdään valtavia ongelmia löytää ratkaisu esimerkiksi tämä pankkien kriisinratkaisu. Se on ihan myytti, kuvitelma, etteikö maantieteellisellä sijainnilla olisi vaikutusta. Ja tämä todella heijastuu sitten myös muun muassa pk-yritysten toimintaan. Tutkimus siitä, etteikö olisi eroa lainansaannissa, ei pidä paikkaansa. Asia täytyy jotenkin käsitellä. Nyt voit vastata niin pitkään kuin tarvitaan arvaankin. Kiitos. Otan kysymykset järjestyksessä. Ensimmäinen kysymys koski EJRKn roolia perustamisen jälkeen. Ja jos alku ajattelee, EJRK on osoittanut, että sillä on paikkansa. Keskustelussa, jota jatkuvasti käydään rahoitusalan säätelystä EU:ssa. Se aloitti työnsä aika vaikeassa ympäristössä, muistatte, että kriisi oli juuri silloin alkanut ja sen on jatkanut työtään alati muuttuvassa säätelyympäristössä, jossa luotiin uusia aloitteita, uusia instituutioita. Kun ei järko luotiin, ei ollut mitään ää, vakkausmekanismeja ja kriisin ratkaisumekanismeja. Joten kokonaisuutena arvioiden Jerkoa kohdannut jatkuvasti, mutta on ympäristön ihan sopeutunut aika hyvin säilyttäen roolinsa, noudataan edetä mandaattinsa mukaan tässä ympäristössä. Olen iloinen, että olen ollut ERKn puheenjohtaja ja teen parhaani ohjatakseni tätä elintä tarvittavien muutosten läpi. Tuo sanottua, Niin Ja kuitenkin minu, minä olen teidän ja komission ja neuvoston käsissä. Ja ajatellaan ei on tasetta, niin to, myönteistähän se on. Ja sitten rahamarkkinarahastot, tämä kakkoskysymys. muistitte, että IRK on kantaa oli pahimmiltaan ne se, että kiinteähintaiset rahastot muutettaisiin vaihtuvahintaisiksi rahastoiksi, sillä sen johtopäätöksen pohjalta vai että kiinteähintaisilla rahastoilla niihin liittyisi järjestelmäriskejä. Tämä oli myös Yhdysvaltain Fedin keskuspankin kanta. Mutta erilaisia näkemyksiäkin on. Mutta tämä EJRK-keskustelu käytiin ennen kuin komissio teki ehdotuksensa kolmen prosentin pääomaposkuriksi kiinteähintaisilla rahastoilla tietyksi ajaksi, jonka jälkeen ne muutettaisiin vaihtuva hintaiseksi rahastoiksi. Meillä ei ollut IJRKssa keskustelua siitä, miten arvioida komission ehdotusta tuolloin, mutta prima facie tämä on, tämä on hyvä second best, best, toiseksi paras askel eteenpäin. Mutta en neuvoston puolesta voi puhua, koska emme ole tätä keskustelua käynyt. Oma näkemykseni, että tämä on toiseksi paras ja hyvä askel eteenpäin. Näin tällaisessa komissiolla on sama arvio kuin e kiinteä kiinteähintaisten rahastojen potentiaalista riskistä. Ja kolmen prosentin kynnys. Onko se merkityksetön? Ei, se on mielekäs. Sitä pidetään itse asiassa aika kalliina teollisuuden mielestä. Sitten kolmas kysymys liittyen näin ilmakuoppiin. Liittyen nykyhetken turbulenssiin rajoitusmarkkinoilla, hoitako päivän tapahtumista vai viime kuukausien tapahtumista? Jos viitat tämän päivän tapahtumiin, niin sanoin aikaisemmin, että kvantitatiivisesti ajatellen, ja ajatellaan kauppaa ja rahoitussektorin vuorovaikutusta, emme näe mielekästä vuorovaikutusta. Samaan se sanotaan hyvin vaikeaa ennustaa. Taloudellisia ja rahoitusvaikutuksia – isoista geopoliittisista riskeistä. Mutta jos viitatte pari viime kuukauden turbulenssiin, sanoisin, että euroalue kaiken kaikkiaan pärjäsi tämän hyppelyn kanssa aika myönteisesti. Yhdysvaltojen politiikan alasajan vaikutukset ovat pitkälti myönteisiä ja ne on pitkälti jo hinnoiteltu markkinahintoihin. Joten euroalueen suhteen vaikutus ei ole ollut kielteinen. Itse asiassa joukkolainojen korot tippuivat sen jälkeen, kun toinen Fedin alasajo, ajo, politiikan alasajo ajo vaihto loppui. Mutta tässä on ulkoisvaikutuksia kehittyville markkinoille. Ja tässä tilanne on aika monimutkainen. Meillä on kolme toimia täällä. Tärkeimmät toimijat ovat nousevien maiden hallitukset. Jos ajattelemme toimien vaikutuksia kettyvien maiden, nousevien maiden markkinoihin, ne iskevät eniten alttiimpiin talouksiin, talouksiin, joilla oli iso, todella isot budjettivajeet, vaihtotaseen vajeet, korkea velkaantuminen ja valuuttavarannat olivat alhaisella tasolla ja kansainvälinen valuuttarahasto identifioi viisi altistunutta maata. Ja muut rahoitusmarkkinat pärjäsivät tämän turbulenssin kanssa aika hyvin. Eli ensimmäistä mieltä ovat hallitukset, ja täytyy pitää huolta, että niin niiden omat taloudet ovat vastustuskykyisempiä harjoittamalla oikeata talouspolitiikkaa, mutta sitten toinen toimija ryhmä. Isoimpien alueiden keskuspankit ja olen jo reagoinut sanomalla, että tiukka koordinaatti keskenään on vaikeaa, koska meillä on omat kansalliset mandaatit. Mutta meidän täytyy olla tietoisia, että toimillamme on ulkoisvaikutuksia nousevien maiden markkinoille. Se pitää ottaa huomioon rahapolitiikan päätöksenteossa. Ja sitten kolmannet toimijat mitkä voivat tehdä niitä kansainväliset rahoituslaitokset, lähinnä IMF. Kansainvälinen valuuttarahasto, joka voi parantaa kehittyvien markkinatalouksien sietokykyä useamman välineen avulla. Koko kriisi ajan näillä maat ovat voineet käyttää näitä FCL. Ja ne eivät käyttäneet sitä, koska näyttävät, että ää, kansainvälisen valuuttarahastoon luotto, luototukseen liittyy stigma. Tässä on ulkoisvaikutukset ja rahapolitiikan politiikan mannatin aikana voi tuottaa väistämättä ulkoisvaikutuksia. Viimeinen kysymys koski valtionvelkaan liittyvän riskin ja pankkiriskin suhdetta. Sori, anteeksi pohjakoria. Am... Jos ymmärsin kysymyksen oikein, kuinka legitimiteettiä on se, että komissio, kysymyksen, miten ne hallinnoivat tätä ilmeistä eturistiriitaa. Te hallinnoitte siitä eristämällä sihteeristöt eturistiriitaa decision. And in your experience, yeah. you've had to manage the conflict. What, what's worked, what hasn't worked in your experience? Thank you. EJRK ei ole keskustellut tai antanut kantaa tästä, mutta jälleen tämä on osa sitten tätä kriisirahaston toimintaa. Kriisiratkaisun mekanismissa täytyy olla jo itsenäinen neuvosto, joka kykenee tekemään nopeita päätöksiä itsenäisesti. Mutta ei pidä unohtaa, että kansallisella tasolla vielä säätellään kriisiratkaisumekanismeja ja uudelleenjärjestelyitä kansallisella tasolla – siellä päätösten täytyy olla yhteensopivia valtionapua koskevien sääntöjen kanssa, jotta veronmaksaja suojellaan siltä, että pankkisektori saa tukea. Mutta komissiolla on viimeinen sana se kaudella järjestelyissä kriisiratkaisussa. Komissiolla viimeinen sana siitä, sekä kriisiratkaisu tai uudelleenjärjestelyn että valtion avun suhteen tai valtion apupäätöksen itsenäisyys on potentiaalisesti, siihen liittyy potentiaalinen ristiriita ja kysyn, miten tämä konflikti hallitaan, onko tällä erillinen, mikä on paras, erillinen henkilöstö. Meidän tapauksessa rahapolitiikka on tiukasti erotettu valvonnasta useamman säännön avulla. Ja olemme laitamassa sisäistä menettelyyn riittävää manuaalia. Olin sekä kuvernööri että valvonnasta vastuussa. Useimmilla keskuspankin johtajilla on kokemus Euroopassa. Näitä todistureita hallinnoidaan kunnolla erottamalla nämä tehtävät. Samantyyppinen eriyttäminen tullaan toteuttamaan uudessa yhteisessä kriisiratkaisumekanismissa, niin että komissiolla on kaksi roolia. Tämä on relevantti pointti ja täytyy pitää huolta, että näin on. Sitten viimeinen kysymys liittyy valtion lainoihin liittyvien riskien ja pankkiriskien yhteyteen. Minusta meidän pitäisi tarkastella tätä oikeasta näkökulmasta kulmasta. Tämä kytkös, joka oli voimakkaimmillaan 2010. Unohdettiin täysin. Ennen kuin rahoituskriisi alkoi ja sitten tämä pesin myötä se tulisi yksityisen sektorin osanottamisen myötä se tuli selkeästi esille ja nyt se on pankkien suhteen pitkälti, pitkälti häipynyt, mutta ei täysin. Pirstautumista tapahtuu sekä luotonantopuolella, kuten mainitsit aikaisemmin, mutta myös muilla tavoin. Jos ajattelet esimerkiksi, miten vakuutusyhtiöt investoivat ää, henkivakuutuksen varantoja, ne näet, että niiden investoinnit noudattavat tiettyä ää, pirstautunutta mallia. Ne investoivat saman maan varallisuusesineihin, siinä missä henkin vaikutuksen ottajat asuvat. Ja paljon pirstautumista tapahtuu ja paljon enemmän pitäisi tehdä tämän pirstautumisen voittamiseksi. Ja SSM-kriisin ratkaisumekanismin. Nyt, ei, ei järkoon luominen. Luominen heikentää tätä kytköstä vielä, koska pankkien arviointi eri yhteisön osissa tapahtuu yhteisen valvontaviranomaisen toimesta. Joten se tavallaan ylittää tilanteen, jossa oli vain kansallinen valvoja ja, ja se voittaa sen päästään siitä ongelmasta eroon epäillen, että kyseisen maan omaisen työtä tärvää kytkökset valvottavaan. Mutta tämä täydellinen kytkenen katkos voi tapahtua vain yhteisen äh, mekanismin, ratkaisumekanismin luominen, jossa on yhteinen varajärjestelmä, backstop. Meillä on parempi järjestelmä. SSM on askel eteenpäin ja tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi on seuraava askel eteenpäin mahdollisesti murtaa tämän kytköksen kokonaan. Um, well that concludes the... No niin, kiitoksia. Näin. Tämän asian loppuun päästiin. Ja oma roolini myös puheenjohtajana suhteessa tein näkemiin varmasti kuitenkin vielä nähdään, niin kuin vaikkapa Kreikassa. Kiitoksia kuitenkin kovasti. Okay, and I can just tell you our next meeting. Seuraava kokouksemme on maanantaina 10.3. Strasbourgissa. Kiitos. Nyt ne, jotka tulevat toiseen kokoukseen, tulkaa nopeasti.